wouldn't have thought so. Okay, colleagues. Okay. No niin, hyvät kollegat. Voimme jatkaa kokoustamme ja muistan, että, että nyt olemme saaneet kertaheitolla kaksi puheenjohtajavaltion ministeriä paikalle. Kreikkalaisilla on omaa meriasioista vastaavaa sekä Egean meren asioista vastaavat ministerit. Kollega Siotis on paikallamme. Häntä kuulemme ensin ja sitten kuulemme kollega Kuisin. Hän vastaa infrastruktuurikysymyksistä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa ministeri Varvitsiotis hän vastaa merenkulkumeriasian ja Egean meren politiikasta. Olette valmistuneet Ateenan, voin olettaa, että olette äh, valmistuneet äh, ateenan yliopistosta. Teidät valittiin teidät on nimetty vuonna 2013 Samaraksen toimesta merenkulkuasioista vastaavaksi ministeriksi. Ja näin sanoen annankin teille saman tien puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Brian. Erittäin suuri ilo olla täällä tänään. Kreikka lähti puheenjohtajaksi hyvin kriittisellä hetkellä, koska meillä on rahoituskriisi meneillään, mutta kriisi liittyy myös Euroopan parlamentin työskentelyyn, koska meidän täytyy tehdä töitä ainoastaan puolikas kautta. Ja meidän täytyy kiirehtiä nyt, jotta voidaan hoitaa kaikki auki olevat kysymykset, mutta nyt on sanottava, että monet asiat ovat jo kehittyneet viime vuosina. Ehkäpä me voisimme saada aikaan joitakin hedelmiä tästä hyvästä yhteistyöstä. Henkilökohtaisesti ja puheenjohtajavaltion puolesta sanoisin, että odotamme oikein kovasti yhteistyötämme parlamentin kanssa. Odotamme siltä paljon. Uskomme, että parlamentissa tehtävä työ ja kaikki kommentit, joita parlamentin jäsenet esittävät lainsäädännöstä ja sen valmistelusta, ne ovat hyvin tärkeitä puheenjohtajavaltiolle, jotta saisimme aikaan yhteisiä toimintamuotoja. Parlamentin jäsenten huomiot pitäisi aina ottaa vakavasti, koska ne heijastelevat hyvinkin monia kysymyksiä ja ristiriitoja kiistanalaisista kysymyksistä – Aivan aluksi haluaisin sanoa ihan muutaman sanan siitä, minkä tähden Kreikalla on kaksi puheenjohtajaa tässä valiokunnassa. Minä ja herra Hisorois. Kreikka on perinteisesti ollut merenkulkukansaa ja tämän lisäksi me perustamme mereen meidän talouskehityksemme. Myös kulttuurimme liittyy paljolti mereen. Ja tästä syystä meillä on erityisministeri, joka käsittelee merenkulkukysymyksiä ja meriasioita, mutta nämä liittyvät myös merenkulkuun. Se on hyvin tärkeää Kreikalle, Kreikan taloudelle meren kautta käytävä kauppa on äh, noin 90 prosenttia äh, Euroopan kaupankäynnistä. Lähestulkoon meidän kaikki energiavaramme tulevat meriteitse ja suuri osa äh, viennistä ja tuonnista hoituu meriteitse, koska meillä on yksi suurimmista Euroopan laivastoista. On hyvin tärkeää, että me hoidamme meritse käytävää kauppaa aivan erityisesti. Ja Kreikan, Kreikalla on yli 15, 1500 laivaa ja kaiken kaikkiaan se on noin 40 prosenttia Euroopan kokonaislaivastosta ja 15 prosenttia maailman laivastosta. Me olemme myös kansainvälinen tekijä laivausalalla ja voidaan sanoa, että Kreikka on aivan erityisesti kiinnostunut meri, meritse käytävästä kaupasta. Haluamme kehi, keskittyä ja välittää viestin Euroopalle ja parlamentille myös, että meidän ei pitäisi menettää merenkulkualaa muille maailman alueille. Kun säilytetään kilpailukyky Euroopan merenkulun alalla, eh, voimme selvitä Eurooppana ja meille on eduksi se, että meillä on laivausyhtiöitä merenkulkualalla toimintaa ja Mm, eri Euroopan äh, liittovaltioiden alla on merenkulkua. Sitten aluepolitiikasta ähm, pitäisi muistaa, että ei pitäisi siirtyä pois Euroopasta, ei Kreikasta eikä muistakaan maista, jotka ovat merenkulun alalla, kun puhutaan äh, merenkulun alasta, se menee paljolti pois Euroopasta. Nyt Euroopan unionille on hyvin tärkeää, että säilytetään merenkulun valta-asema maailmassa ja meidän pitäisi säilyttää oma kilpailuetumme. Ja kun puhutaan meidän puheenjohtajakaudestamme, yksi peruspilareita on juuri meri merenkulku. Se liittyy rahoituskysymyksiin, miten vahvistetaan euroaluetta, lisäksi kasvu ja työllisyys. Kolmanneksi haluamme käsitellä maahanmuuttokysymyksiä. Ja neljäs pilarimme on meri, merenkulkupilari. Olemme sitä mieltä, että sininen talous on sellainen talouden ala, jossa on paljonkin kasvumahdollisuuksia, työllisyysmahdollisuuksia. Ja sininen talous edustaa 5,4 miljoonaa työpaikkaa ja mm, puoli miljardia on kasvua vuosittain. Tämä horisontaalinen tematiikka, joka liittyy kaikkiin näihin aihealueisiin. Se kattaa kasvun ja työpaikat ja tällä tavoin niin tietenkin kulkupolitiikka, liikennepolitiikka, myös merikysymykset, turvallisuuskysymykset merellä. Nämä ovat asioita, joiden pitäisi olla etusijalla seuraavina kuukausina, jotta osoitetaan myös se, miten kiinnostunut Euroopan unioni on näistä kysymyksistä meidän taloudessamme, mutta myös ajatellen meidän äh, omaa kehitystämme. Ja lisäksi sanoisin vielä, että on hyvin tärkeää että te olette jo tällä alalla toimineetkin. Herra Simpson on tehnyt valtavasti työtä tässä asiassa. Hän on edistänyt meriturvallisuuden kysymyksiä ja teillä on valmisteilla myös uusi merivälineistön asetus. Ja me valmistelemme myös asetusta EMSA-rahoitukselle niille kysymyksille, joihin meidän pitäisi keskittyä, meidän pitäisi tehdä yhteistyötä ja löytää yhteistä alaa, jotta päästään näissä kysymyksissä eteenpäinkin. Me haluamme puhtaat meret ja hyvin moderni, modernin laivaston. Se on erittäin tärkeää meidän kaltaisellemme merenkulkumaalle siitä syystä haluamme teidän apuamme tässä asiassa ja haluamme pyytää parlamentilta yhteistyöhalukkuutta. Ja vielä toinen kysymys, johon keskitymme miten edistetään IMOn kanssa yhteistyötä. Kansainvälinen lainsäädäntö merenkulun alalla on neuvostossakin etualalla. On tärkeää, että tuodaan kansainvälistä merenkulkujärjestöä lähemmäs Euroopan unionia, jotta meillä on yhtenäisyyttä kaikissa sääntelypuitteissa, jotka liittyvät merenkulkuun. Olemme sitä mieltä, että avoimet meret, avoimet satamat, ovat tärkeä kysymys meille ja se on tärkeä merenkulun kannalta. Ja siitä syystä me olemmekin jo ilmoittaneet, että komissio käsittelee tätä kysymystä ja me pyydämme, että kansainvälinen merenkulkujärjestö osallistuu neuvostokokoukseen toukokuussa Ateenassa, jotta voisimme kehittää sitä, että parannamme yhteistyötä näiden järjestöjen välillä. Nyt kun menemme lainsäädäntöehdotuksiin merenkulun alalla, me pyrimme edistykseen, jotta saadaan myönteiset tulokset eh, useissakin ehdotuksissa Viittaan niihin aivan lyhyesti. Aivan ensinnäkin haluamme tukea trilogeissa nimenomaan merenkulkuvälineistä asetuksesta. Me haluamme varmistua myös niin, että hyväksytään direktiivi, joka liittyy täytäntöönpanomekanismiin tällä alalla ja yksinkertaistetaan sääntelyympäristöä. Haluamme myös varmistua siitä, että IMOn vaatimukset täytetään ja yhtenäisesti täytetään myös jäsenvaltiotasolla. Ja mitä tulee mitä asetusehdotukseen ajatellen monivuotista rahoitusta Euroopan merenkulkuturvallisuusviraston osalta, ähm, että voidaan vastata äh, alusten aiheuttamaan äh, saastumiseen ja merien saastumiseen. Toivomme, että tässä saadaan ratkaisu ensimmäisessä käsittelyssä. Helennen puheenjohtajakausi kausi tunnustaa sen, miten tärkeää nämä kysymykset ovat ja haluamme jatkossakin torjua meren, merten saastumista ja pyrimme kaikilla tavoin juuri edistämään tätä toimintaa. Hellinen puheenjohtajakausi haluamme saada aikaan paremman satamaympäristön ja haluamme käsitellä myös asetusta, joka liittyy puitteisiin telemarkkinoille pääsyä satamapalveluissa ja rahoituksen avoimuutta. Tällä hetkellä olemme käymässä läpi yksityistämissuunnitelmia tällä alalla ja Täytyy katsoa, miten nämä satamat toimivat, mutta tiedän kyllä, että teidän parlamentaarikkona kyllä, että nämä ovat vaikeita kysymyksiä, hyvin ristiriitaisiakin kysymyksiä, varsinkin kun, kun vaalit ovat tulossa, vaikea saada tätä päätökseen, mutta puheenjohtajavaltiona me pyrimme kyllä tuomaan yhteistäkin maaperää näihin kysymyksiin puheenjohtajavaltio kiinnittää erityishuomiota siihen, että pyritään kehittämään lainsäädäntötekstiä, joka edistää kasvua, joustavaa toimintaa sisämarkkinoilla, samoin kuin yhtenäistä toiminta, toimintamallia kaikille ja toimintaympäristöä. olen jo maininnutkin sen, että meillä on epävirallinen merenkulkuministerien kokous Ateenassa toukokuun alussa. Ja tässä ministerikokouksessa me aiomme käydä läpi välitarkastelun Euroopan merenkulkupolitiikan alalla. Ja vielä lopuksi neuvoston puitteissa haluamme edistää meren kulkua, meren, merimatkailua. Tämä on mukana myös puheenjohtajakauden ohjelmassamme ja tavoitteissamme. Ja tämän lisäksi ensimmäinen aivan konkreettinen prioriteettimme integroidussa merenkulkupolitiikassa on se, että edistetään neuvotteluja parlamentin kanssa koskien direktiiviehdotusta ajatellen puitteistoa yhtenäistä rannikkohallintoa ajatellen. Tässä on paljonkin liikkumavaraa, jotta päästäisiin ensimmäisen käsittelyn ratkaisuun. Lisäksi puheenjohtajavaltio haluaa edistää sinisen kasvun strategiaa ja saamme aikaan tällä tavoin kestävää kasvua, sinistä energiaa, vesiviljelyä ja merivarojen käyttöä. Tässä Limassolin julkilausuma on perustana. Esitämme kesäkuussa, kesäkuussa tästä johtopäätökset integroidusta merenkulkupolitiikasta. Ja tästä komission aloite, joka liittyy sinisen kasvuun ja toimintaan. Aivan kuten sanoin jo aluksi, Uskon, että meillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma edessämme, mutta teidän tuellanne ja kun teemme lähe, läheistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa, saamme kyllä aikaan merkittäviä tuloksia. Haluaisin teidän tukeanne ja näkemyksiänne kuulla, jotta pääsemme nyt näihin tavoitteisiimme ja tämän lisäksi haluaisin kiittää teitä vielä tuestanne tähän saakka ja olen nyt avoin kysymyksille ja keskusteluun. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia arvoisa ministeri. Kumutsaakos, Danelis, Meisner, Kramer, Foster, Tusas ja Gurma ovat pyytäneet puheenvuoroa pyytäisin maksimissaan kolmen minuutin puheenvuoroja, ja sitten ministeri voi vastata näihin mahdollisiin kysymyksiin tai kommentteihin. Joten ensimmäisenä edustaja Ähm, <clears throat> Kiitos. Puheenjohtaja Brian, herra ministeri, me toivotan tervetulleeksi sanomaan parlamentin ja kaikkea tähän liikennevaliokuntaan. Me toivotamme kaikkea hyvää puheenjohtajakaudelle. Aivan oikein mainitsitte, korostitte sitä, että merikuljetukset, laivaliikenne on välttämätöntä, hyvin tärkeää Euroopan taloudelle ja työpaikoille. Mitä tulee merenkulkuun ja kuljetuksiin, Kreikka on aina maa, jolla on jotakin sanottavaa. Oma panoksen annettavana asia ennen kaikkea, kun Kreikka ottaa hoitaakseen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuuden. Teillä on hyvin vaativa, kunnianhimoinen agenda. Ajatellen sitä, että lainsäädännöllisesti nyt on käynnissä enintään, käytössä enintään neljä kuukautta, joten tähän ohjelmaan kohdistuu paljon aikarajoituksia ja painetta. Ja toivon, että teidän onnistuu, kuten sanoitte, saada aikaan kourin tuntuvia tuloksia. Varjoesittelijänä satama-asetuksessa, markkinoille pääsyssä, satamapalveluissa ja niin edelleen Haluaisin äh, kysyä teiltä, en tiedä onko tällä asetuksella nyt lupaava tulevaisuus, mutta minä tiedän, että sillä on ongelmallinen menneisyys, sillä kahdesti menneisyydessä emme ole onnistuneet saman aikaan asetusta. Olen optimistinen, mutta mikä on teidän aikataulunne neuvostossa? Oletteko te optimistinen? Uskotteko te, että voidaan saada aikaan yhteinen lähestymistapa seuraavien neljän viiden kuukauden aikana. Haluaisin onnitella teitä siitä, että olette sisällyttänyt ohjelmaanne koordinoinnin IMOn kanssa. Se on hyvin tärkeää, koska emme voi olla piittaamatta, meillä oli ylellisyyttä olla piittaamatta siitä, mitä IMO tekee merenkulkukysymyksissä. Ja lopullinen kommentti, jonka haluaisin esittää, joka on myös kysymys, Tämä koskee direktiiviesitystä, joka koskee laitteita merenkulussa. Te sanoitte, että pyritte ensimmäisen käsittelyn sopimukseen, mikä on aika kunnianhimoinen tavoite. Mitä ovat ne elementit ja tieto, joita teillä on? Miksi olette niin optimistinen tässä asiassa? Ja tähän päätän puheenvuoroni. Kiitos hyvin kattavasta esitystavasta. Thank you, Mr. Kumutsakos. Next. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Danelis. Hän tulee oman su- Kreikan suosikkialueeltani, joten olkaa hyvä. Bla. Paljon kiitoksia. Niin, arvoisa ministeri, haluaisin onnitella teitä puheenjohtajuuskaudestanne ja toivotan teille onnea ja menestystä ja toivottavasti voitte tehdä työtä rakentavassa hengessä ja toivottavasti saatte myöskin hyviä tuloksia aikaiseksi. Toivottavasti meidänkin toimialaamme liittyen saatte hyviä tuloksia aikaiseksi. Kuten tiedätte, niin me tulemme tukemaan puheenjohtajan valtiota edessä olevien ongelmien ratkaisemiseksi saaneen onnitella teitä näistä painopistealueista, sinisestä kasvusta ja ylipäätään meritalouteen liittyvistä kysymyksistä. Minä uskon, että nyt on todellakin tarjolla hyviä mahdollisuuksia ja monilla aloilla Euroopasta voi tulla hyvinkin kilpailukykyinen. Me tiedämme, kun me kokemukseen nojautuen, että tällä alalla voidaan saada uusia työpaikkoja sitä kautta kasvua aikaiseksi. Nyt kysyisinkin teiltä, että mitkä ovat ne alakohtaiset sinisen kasvuun liittyvät painopistealueenne? Ja lisäksi haluaisin ottaa esille yhden keskeisen tekijän, jonka avulla sinisen kasvuun voidaan päästä, eli merialueiden suunnittelu. Me tiedämme, että kolmikantaneuvottelut ovat alkaneet ja olemme kuulleet, että neuvosto ei halua saada aikaiseksi mitään todella mullistavaa direktiiviehdotusta, jolla voitaisiin ratkaista ongelmia. Me tiedämme, että kyse on aika kiistanalaisesta asiasta ja tilanne muuttuu yhä hankalammaksi. Ja tästäpä syystä me todellakin tarvitsemme selkeitä aluesuunnitteluratkaisumalleja. Ja kysyisinkin teiltä, että miten PI-kautenne aikana aiotte tätä asiaa käytännössä käsitellä? Miksi teidän mielestänne neuvos toimii hyvinkin konservatiivisesti tämän asian suhteen ja miksi neuvosto ei halua edetä? Vielä yksi satamakysymyksiin liittyvä huomio. Te viittasitte yhteen tärkeään asiaan. Ilmeisesti kaikki eivät ole samaa mieltä siitä, mikä olisi satamaviranomaisten asema. Aiotteko PJ-kauden aikana ajaa asiaa siten, että nämä viranomaiset otettaisiin myöskin asetustekstiin mukaan? Kiitoksia. Siis Kiitoksia seuraavan Gesine Maisna. Kiitos kun Jorgos Komutsakos, vaikka on krekalainen puhu englantia, minäkin aion puhua englantia, joten hyvä ministeri, kiitos, että olette tullut tänne. Voin sanoa, että kun minä tuen vaalipiiristä, jossa on paljon satamia ja merta, eli pohjois minäkin olen kiinnostunut merikysymyksistä, olen liberaalien koordinaattori liikenteessä, mutta sydämeni sykkii kaikille, mikä on märkää, joten olen todella iloinen kuullessani esityksen. Tiedän, että Ne on hyvin lyhyt, se on neljä kuukautta, kuten täällä jo todettiin. Ja tietysti se on hyvin kunnianhimoinen. Monet lainsäädäntökysymykset ovat esillä odottamassa teitä ja teidän ministerikollegoitanne. Mainitsitte sinisen kasvun, sinisen talouden, joten on <clears throat> hyvin tärkeää, se, että se on nimenomaan Eurooppa 2020 meripilari, koska um, on nyt paljon nähtävissä yksi Noin 40 prosenttia eh, BKTstä luodaan meritaloudessa Euroopassa, jotta saadaan siitä kasvua. Totta kai me tarvitsemme edistystä, eh, ennen kaikkea eh, erilaisia politiikan alueita, miten herra Danelis puhui, näistä uusista suuntaviivoista, jotka halutaan luoda Limassolin julistuksen seurauksena Limassol. Se on jotakin, minkä Jorkossa minä me kumpikin olimme, johon kumpikin oli tutustumassa, olimme kiinnostuneita kuulemaan, mikä on seuraava askel. Satamapaketti, en halua kommentoida sitä. Merilaite, eh, te puhuitte siitä, että Amerikalla on kolmikanta neuvotteluja, ja olemme juuri saaneet sen päätöksen. Minä olen eh, vastuussa esittelijänä merialuesuunnittelusta ja meillä oli ensimmäinen kokous eilen, mikä oli aika lupaavaa, vaikka tiedän, että neuvosto ja jotkin jäsenvaltiot neuvostossa ovat hiukan epäröiviä, ne eivät halua oikeastaan sellaisella ratkaisua kuin me haluaisimme. Olen vakuutunut siitä, että asti, mitä tarvitaan eteenpäin tässä meri politiikassa ja sinisen kasvun politiikassa on se, että päästään eteenpäin näissä kysymyksissä. Ja Kreikan puheenjohtajavaltio pyrkii löytämään kompromisseja, pyrkii vakuuttamaan kollegat neuvostossa sitä, että tarvitaan kompromisseja. Tämä on se, mitä pidän suuresti arvossa. Ja on hyvä kokous. Ajatellen seuraavaa kolmikantaneuvottelua. Joudutaan jo <clears throat> mielenkiintoista, minkälaisia ponnisteluja Kreikka tulee tekemään tämän meriliikenteen hyväksi. Kiitos vihreiden puolesta. Michael Kramer. In Deutsch. Minä käytän ihan äidinkieltäni saksaa, mutta kuitenkin kiitän teitä kreikan kieltä käyttäen tästä alustuksesta. Niin kolme kysymystä. Yhtäältä painotatte sitä, että meritaloudella pitää olla tulevaisuutta, mutta kun keskustelimme asi- äh, samaisesta ulottuvuudesta myöskin rautatien puolella, jos meluasiaa ei saada kuntoon, niin silloin tilanne on ongelmallinen ja me tiedämme, että myöskään ilmastokannalta haitallisten päästöjen osalta ähm, meriliikenne on ongelmallinen ala esimerkiksi raskaan polttoaineen osalta. Mehän tiedämme, että laiva on ikään kuin todellinen saastuttava öljynpolttolaitos. Miten voitaisiin näitä päästöjä vähentää? Toisaalta sitten Pohjan ja Itämeren osalta olemme havainneet, että rikin päästöt ovat pienentyneet huomattavassa määrin ja tarkoituksena on, että Euroopassakin vuoteen 2020 mennessä nämä päästöt pienenevät huomattavasti. Me tiedämme, että Pohjan Itämeren satamat pitävät asemansa heikentyneen, koska näitä määräyksiä ei sovelleta muualla, joten Oletteko sitä mieltä, että tilanteeseen tulee muutos vai pysyykö kaikki ennallaan? Saksassa keskustellaan myöskin kiivaasti rahoituskriisistä ja erityisesti sen vaikutuksesta Kreikkaan. Ja aina on sanottu, että Kreikan ainoat miljardöörit ovat varustamot ja ne ovat ainoat miljonäärit, jotka eivät maksa laisinkaan veroja. Ja kysyinkin tästä asiantuntijalta, hän sanoi, että tilanne on niin hankala, että jopa perustuslaissa sanotaan, että varastomajan omistajat eivät maksa veroja, mutta muut kyllä joutuvat maksamaan, ja sehän on omiaan vääristämään kilpailuja. kysyisinkin, että mikä on teidän kantanne tähän liittyen. Ja sitten mitä tulee Välimeren tilanteeseen, me tietenkin haluamme, että työpaikkoja luodaan, mutta meidän täytyy varmistaa yhtäältä liikkuvuus, mutta myöskin suojella ilmastoa ja miten tämä sitten linkitetään Itämer- Välimeren Äh, matkailuun. Kollega Foster seuraavana. Kiitoksia. Tervetuloa ministerille. Minä en äh, kommentoi Kreikan äh, kysymystä. Teillä on siinä paljon keskusteltavaa Kreikan hallituksen kesken, mutta minä olen erittäin tyytyväinen siihen, että nämä asiat, joita käsitellään. Minä itsekin tulen merenkulkumaasta, yhdistyneestä kuningaskunnasta. On tärkeää, että on työpaikkoja tällä alalla Meillä on hyvin merkittävää risteilyalaa kehitystä. Monet ovat osallistuneet näille risteilylle ja siinäkin on selvästi kasvua näkyvissä. Ja sitten hyvin vakavasti, ei ainoastaan tässä valiokunnassa, vaan muissakin valiokunnissa, aivan kuin muutkin ministerit käsittelevät tämän maahanmuuttokysymystä, kun katsotaan merialaa, niin voidaan katsoa merirajoja, ja meillä on traagisia tapahtumia viime vuosilta nähtävissä. Kreikka, Italia ja muut ovat tässä mukana, miten yritämme puuttua tähän. Minä en aina tässä mitään vastauksia, sehän on paljon laajempi kuin mitä tulee tämän valiokunnan alaan ja meidän näkökulmastamme yhdistynyt kuningaskunta ja oma ryhmäni, niin me olemme vapauttaneet jo paljoltikin satamapalveluita. Meillä on hyvin menestyksekkäät satamapalvelut ja ne on yksityistetty jo pitkän aikaa sitten, mutta emme halua kun katsotaan, mitä muissa jäsenvaltioissa tehdään, me emme halua millään tavoin huonontaa niitä malleja, jotka meillä ovat kilpailukykyisiä. Eli tässä on selvästi hyviä viitearvoja, jos arvoltaan katsoa, miten tämä toimii. Eli tässä halutaan tosiaan vain vapautusta satamapalveluille. Mitä tulee sitten suunnittelukysymyksiin. Tämä on aika hankala kysymys, koska me emme tue sitä, että olisi kaikille sama vastaus merialuesuunnitteluun. Meidän mielestämme tässä kyse on koordinoinnista, mutta jäsenvaltioiden omalla vastuullahan tämä pitäisi olla. Ja kun näistä, näistä kysy- kysymyksistä keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa, niin nähdään, mikä on paras lopputulema. Aivan oikeassa olitte, kun otitte esiin IMO. Se on hyvin tärkeää koko EU-ssa yritetään olla samalla linjalla EU-ssa, mutta on hyvä joskus tuoda näitä asia, asioita esiin, mutta meidän täytyy noudattaa imo sääntöjä ja sopimukset ovat jo pitkän aikaa, kymmeniä vuosia olleet voimassa. Täytyy muistaa tämä aina ennen kuin lähdetään suunnitelmaan jotakin, mitä emme voi tehdä, joka jää hyväksymättä sitten. Kiitoksia kovasti. Tämä on lyhyt puheenjohtajakausi, mutta mukava nähdä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Tussas. Kiitos. Seuraavana edustaja Tusas. Kolme minuuttia, olkaapa hyvä. Mikrofoni. Sorry. Η γαλάζια ανάπτυξη, η ολοκληρωμένη θαλάσσια Sininen kehitys, integroitu meripolitiikka kuuluu EUn strategiaan 2020. Ja se on todella hyvä oikeuden, oikeus, lainsäädännön puite, oikeudellinen puite, jotta saadaan aikaan kilpailua. Ajatellen myöskin laivojen varustelua. Uskoakseni me tulemme saman aikaan hyviä tuloksia ja voimme myöskin taistella kriisiä vastaan. Yksi asia, joka haluaisin ottaa erityisesti esille. Tietojen mukaan, joita olen saanut eri tiedotusvälineistä, läpivuodostajilla on 18,2 miljardia euroa investoituna laivaston uudistamiseen, mikä on hyvin huomattavaa Tämä koskee myös käytettyjä aluksia. Ja yli 50 prosenttia investoinneista koskee infrastruktuuria, tutkimus ja ammattihenkilökuntaa ja kansainvälisiä organisaatioita, samoin kuin kansallista merenkulkua. Varustajat ovat viime vuosina voineet myös siirtää aluksensa pois EU-sta. Kansainvälisesti tilanne on muuttunut, riskit kasvavat. Ei haluta ottaa enää mitään takuita kannettavaksi. Ja 80-luvusta lähtien kaikki haluavat tietynlaisen vararahaston vaikeita hetkiä varten. Ehkä voitaisiin juuri tärkeimmät ketjut ottaa tarkastelun kohteeksi. Koko EU-ssa merenkulku on kehittynyt niin, että se on huomattavasti lisääntynyt toisaalta kuitenkin. Voimme todeta, että yhä enemmän ja nopeammin työntekijöitä korvataan halvemmilla työntekijöillä. Kolmas asia, sisävesimeren kulku ja ennen kaikkea mitä tulee Kreikkaan. Kyllä puheenjohtaja olen aivan pian valmis puheenvuoroni kanssa. Vuoteen 2002 Kreikan valtio käytti 10 miljoonaa tähän nyt vuonna 2013 on juuri ohi ja 125 miljoonaa käytettiin sisäiseen meriliikenteeseen, mutta jotain on kuitenkin vialla. Nyt on kuitenkin kysyttävä siis sitä, miten nyt on satamien vapauttam- palvelujen vapauttamisen kanssa – me olemme sitä vastaan, me tulemme kaikin voimin taistelemaan sitä vastaan. Ja totta kai. Mrs. Gurmai. Ja seuraavana edustaja Gurmai. Very much welcome in our committee. Paljon kiitoksia ja tervetuloa valiokuntaamme, arvon ministerit. Syy siihen, että paikalla on kaksi ministeriä, niin johtuu siitä, että nämä teidän salkkunne ovat erittäin tärkeitä ja saaneen ottaa esille nämä kommenttine ja PI-kautenne aikana tulette korostamaan ymmärrettävistä syistä juuri sisävesi kysymyksiä, mutta minulla olisi yksi kysymys. Viittasitte sopimukseen neuvoston kanssa tästä ehdotuksesta, joka liittyy EU, e laajuisesta ekojärjestelmästä. Voisitteko kertoa meille tämän järjestelmän äh, täytäntöönpanosta ja miten voidaan varmistaa, että tällainen kattava verkosto voisi toimia, koska se on tarpeen, jos haluamme välttyä äh, onnettomuuksilta Valitettavasti minun on lähdettävä tästä kohtaa ja toivottavasti voin saada näihin kysymyksiin vastauksen. Ja viime viikolla pääministeri antoi täysistunnossa hyvän esityksen ja minä mielestäni on erittäin tärkeää, mitä te teette, koska työttömyysluvut ovat erittäin suuret ja minä todellakin toivon, että vaikkakin puheenjohtajuuskautenne on lyhyt, niin saatte tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Ja sitten vielä kollega Ajalla Sender, kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille myös näistä tiedoista. Minä halusin kysy- kysyä teiltä, eh, että onko teillä tässä neljän kuukauden aikana, eh, varmasti teillä on eh, poliittista tahtoa, mutta onko mahdollisuutta tarjota meille selkeämpää näkemystä, avointa käsitystä Euroopan satamien rahoituksesta, niin kuin kuulitte kysymyksistä, mm, pohjoisen satemat, satamat ja mm, etelän satamat äh, vaikuttaa siitä, että siitä tulee kilpailukyky kysymys, äh, koska minulle tämä, äh, tämä on hyvä merkki, mutta minä pelkään, että me emme välttämättä pysty saamaan aikaan täysin avointa mallia siinä, miten rahoitetaan eri satamia pohjoisessa ja etelässä. Meillä on edelleenkin tällainen epätasainen tilanne. Ja sitten rikkikysymys, johon viitattiinkin jo. Siinä on valtava ero Välimeren ja Itämeren välillä, koska nyt ei ole muita näkökohtia, jotka liittyvät kilpailuun jos nyt etelän satamat meidät pakotetaan tähän samaan malliin, niin minun mielestäni se on hiukan liikaa. Tässä puhutaan Kreikan miljonääreistä. Vaikuttaa siltä, että on tosiaankin sellaisia asioita, joissa mietimme, mikä on korruption osuus ja tällaisia ongelmia on kaikkialla. Halusin kysyä myös siitä, että olemme sitä mieltä, että sen sijaan, että rakennetaan valtavia makrosatamia, joiden kautta mm, päästään kolmansiin maihin, jos noudatetaan todellakin eurooppalaisia standardeja. Mietimme tätä kaikkien eri osapuolten kannalta, minkä tähden ei olisi satamaklustereita, eli läheisiä satamia, joiden kesken voitaisiin rakentaa erilaisia malleja näiden kesken, jotta saadaan aikaan parempia palveluita. Mitä olette mieltä sitten meren, merten moottoriteistä niin Connecting Europe suunnitelmassa niin, että tässä mentäisiin Pohjois-Afrikasta lähtien tai sitten muualta kolmansista maista. Ja sitten halusin tietää myös laivanvarusteista Euroopassa. Halusin äh, myös tästä hiukan äh, osoittaa toivoa myös eurooppalaisille toimijoille. Ja sitten nämä äh, kalastuskysymykset pitäisi miettiä sitäkin, mikä on sitten kalastusalusten turvallisuuskysymys, miten voimme parantaa edelleen eurooppalaisten kalastajien turvallisuutta. Kiitos. Siis Tasvela. Seuraavana edustaja Tasavela. Proedre, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisa ministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja haluan toivottaa teille oikein menestyksekästä puheenjohtajuuskautta. Kuten varmaan tiedätte, niin viimeisen kymmenen kuukauden aikana Yhdysvallat ja EU ovat tehneet töitä vapaakauppasopimuksen tiimoilta. Meriliikenne ja ympäristö, kysymykset, ristelyalukset ja niin poispäin liittyvät näihin sopimusneuvotteluihin. Oletteko tietoinen siitä, tullaanko näitä keskusteluja näistä kysymyksistä jatkamaan myöskin vapaakauppasopimuskeskusteluiden aikana? Paljon kiitoksia. Lukuisia kysymyksiä. Monelta alalta tuli tässä kuultua, joten arvoisa ministeri, voisitteko yrittää vastata näihin? Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia Sanoisin kaikille, että me toivomme todellakin äh, hyvää onnea tässä. Haluamme kiittää myös teitä onnetoivotuksista. Tämä ei ole mikään neljän kuukauden puheenjohtajakausi, se on kuuden kuukauden puheenjohtajakausi, vaan parlamentti on täällä ainoastaan neljä kuukautta. Eli tämä ei ole mitenkään lyhyt puheenjohtajakausi, se on aivan normaali puheenjohtajakausi. Mutta nämä kysymykset, jotka tulivat esiin, ymmärrän niistä, että tietenkin on sellaisia, jotka ovat nyt jo ongelmallisia kysymyksiä. Esimerkiksi satamien vapauttaminen, siihen liittyvä asetus. George puhui täällä sen ongelmallisesta menneisyydestä. Ja hän kysyikin, että mihin perustamme meidän tavoitteemme päästä eteenpäin. Rova Sender, Ajala Sender, puhui myös siitä, miten eh, ja miksi siinä pitäisi päästä eteenpäin. Nyt eh, haluamme, että eh, kolmikantaneuvotteluissa päästään eteenpäin ja me olemme sitä mieltä, että meillä on kyllä yhteistäkin maaperää tässä. Meidän täytyy tehdä paljon töitä, jotta saamme aikaan yhdessä edistystä ja myös ongelmallinen menneisyys on olemassa. Tässä on myös pohjoisen ja etelän välillä suuret erot, varsinkin äh, kun puhutaan Välimerestä. Siellä on äh, satamia, eurooppalaisia satamia, jotka äh, kilpailevat ulkopuolisten satamien kanssa. Me yritämme saada aikaan läpinäkyvyyttä omissa satamissamme, mutta nämä ulkopuoliset satamat saavat kilpailuedun, joten meidän pitäisi toimia varovaisesti ja kreikkalaisena voisin sanoa, että mekin olemme hyvin varovaisia, mutta puheenjohtajavaltiona sanon, että teemme paljon töitä, jotta löydämme yhteisiä tekijöitä ja suhtaudumme optimistisesti näihin asioihin. Ja tässä mainittiin jo sininen kasvu. Se onkin hyvä, että se otettiin täällä useaan otteeseen esille. Ja eh, Meissner puhui siitä myös. Se onkin eh, tärkeää, että ymmärretään, että eh, tämä on komission sydämälläkin tärkeitä kysymyksiä. Saadaan yhteen nämä eri direktiivit, yleisdirektiivit, jotta saadaan niille yhteisiä nimittäjiä. Me teemme Damanakin kanssa yhteistyötä tässä asiassa, mutta me emme töitä myös ajatellen suunnitelmia. Aivan kuten nämä keskusteluista on tullut esiin, tarvitaan keskitettyä suunnittelua. Siinä tarvitaan myös alueellista ja koko Euroopan kattavaa suunnittelua, jos siinä asetetaan tietyt suuntaviivat. En osaa sanoa, onko se hyvä vai huono, mutta on hyvä, että tehdään töitä, jotta tämä ehdotus menee eteenpäin. Itse asiassa sininen kasvu liittyy Limassolin julkilausumaan ja me pyrimme saada, saamaan aikaan kesäkuun päätelmät kasvukysymyksestä, erityissuunnitteluista, jotta näihin asioihin voidaan puuttua. Puhdas energia liikenteelle ja päästöt. Tässä tämä tulee toisten ministeriöiden vastuualueelle. Minua, minä en ole tästä vastuussa, mutta olen aivan samaa mieltä herra Kramerin kanssa, että tämä on kyllä merkittävä kysymys, raskas polttoaine. Asiaa voidaan hoitaa varsinkin, kun puhutaan satamissa olevasta raskasta polttoaineesta, mutta meidän pitäisi ymmärtää, että merenkulku on puh, puhtain kuljetustapa maailmassa. Se on paljon puhtaampi kuin rautatiet tai tieliikenne tai ilmailu. Siinä käytetään paljon vähemmän energiaa ja päästöjä on myöskin vähemmän kokonaisuutena, kun puhutaan samasta tavaramäärästä, joka kuljetetaan. Olen samaa mieltä, että siitä, että vaikka neuvosto haluaa laajentaa puhtaan energian asetusta 2013 30. Eh, parlamentti sanoi myös, että meidän pitäisi pysyä eh, tavoitteessa 2020, mutta tässä yritetään, yritetään löytää yhteistä maaperää. Ja sitten eh, laivanvarustajat, heidän verokysymyksensä, tuossa puhui tästä myös, laivaus on verotonta toimintaa kautta maailman kun yritetään asettaa veroja, niin silloin käy niin, että laivanvarustajat poistuvat, jos katsotaan muita maita, jotka ovat asettaneet veroja siellä. Laivanvarustajat ovat lähteneet noista maista. Kysymys kuuluu, miten voidaan investoida tällä alalla ja tämä on ajatukseni ja sitä ehdotettiinkin aluksi. Investoinnit, joita on viime vuosina tehty laivausalalle, Tämä on sellaisia laivoja, joilla on eurooppalaiset, kulkevat eurooppalaisen lipun alla. Siellä on eurooppalainen johto ja meidän pitäisi säilyttää Euroopan unionin kilpailuetu tällä alalla. Seuraavaksi risteily alan kysymykset, risteilyala, varsinkin Välimerellä se on nopeasti kasvava ala. Meidän pitäisi helpottaa edelleenkin risteilyalan kasvua niin, että käytetään hyväksi rannikkoaluetta ja meriympäristöämme. Ja siitä syystä tarvitaan myös erityissuunnitelmaa merimatkailulle se on erityisen tärkeää. Maahanmuutto ja rajat, se ei ole välttämättä teidän alaanne, mutta se on minun ministeriöni alaa osittain. Ja meillä on ehdotuskin että otetaan ulkoiset merirajat valvontaan siinä yhteistyötä ja koordinointia, koordinoinnin hallinnointia EU ja Frontexin kesken. Meille tämä on hyvin tärkeä kysymys. Itse asiassa minä valvon äh, myös Hellenistä äh, merivartiostoa, rannikkovar- rannikkovartiostoa ja äh, meillä on tässä parikin merkittävää tavoitetta. Ensinnäkin haluamme valvoa rajojamme, mutta emme halua myöskään, että ihmishenkiä menetetään merellä. Tästä syystä me olemme ehdottaneet sen, että pääministeri antaa ehdotuksen siitä, että meidän pitäisi perustaa Välimeren työryhmä ja siinä laadittaisiin suuntaviivat näihin kysymyksiin. Siitä neuvostossa jo keskusteltiin viime vuonna yhdessä toisen äh, operaation kanssa ne toimitaan niissä maissa, jotka, joihin nämä äh, maahanmuuttajat pyrkivät. Ehdottomasti meidän pitäisi antaa tässä selkeä viesti eteenpäin. Ensinnäkin, että me pelastamme ihmisiä silloin, kun he ovat vaarassa. Ja me valvomme rajojamme, emme pyri mitenkään siihen, että vedetään tänne ihmisiä, houkutellaan. Sitten puhuttiin täällä myös telakoista. Minä en ole siitä mitenkään siinä se ei ole minun alaani, se liittyy valmistusteollisuuteen. Ja sitten kollegani varmasti puuttuu tähän kysymykseen. Sitten satamien rahoitus ja kalastus. Siitäkin pitää keskustella tämän valiokunnan ulkopuolella. Se ei kuulu minun toiminta-alaani. Ja sitten YK kanssa tehtävä yhteistyö. Tämä on erittäin tärkeä sopimus, joka on meneillään. Me käymme läpi tuloksia, jotka liittyvät komission neuvotteluihin, mutta tähän mennessä ei ole olemassa vielä sellaisia kysymyksiä, jotka liittyisivät merenkulkualaan. Se on nykyisen sopimuksen puitteissa hoidettu asia. Olen pahoillani, jos äh, jotakin jäi sivuun. Pani kyllä merkille kaikki nämä kysymykset. Ja sitten äh, välimeri visio. Tämä olikin viimeinen kysymys, johon halusin antaa vastauksen. Välimeri visio, äh, se pitää pitää puhtaana, avoimena, turvallisena niin, että matkailijat ovat tervetulleita, mutta myöskin sen pitää olla avoin kasvulle. Siitä syystä edistämme merten moottoritieajatusta, jossa yhdistetään nämä vanhat eurooppalaiset satamat niin, että tavarat ja laivat voivat liikkua ilman byrokratiaa. Siniset vyöt, ne ovat toinen kysymys. Ja sitten aluesuunnittelu, joka liittyy myös tulevaisuutemme Välimerellä. Kollega Meissner, haluatteko sanoa vielä? Toinen ministeri odottaa puheenvuoron. Nyt kysymys tähän vastaa kyllä tai ei. Komissio työstää Euroopan meriturvallisuusstrategiaa. Te, ministerinä, oletteko te vastuussa siitä? Tämä vain kiinnostaa minua. Yeah, we have a say at the... ulkoasiainministeriössä tästä asiasta vastataan. Thank you very much indeed for your... Oikein paljon kiitoksia ministeri Varvitsiotis. Kiitokset ajastanne ja näistä vastauksistanne ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan yhteistyötä koko PJ-kauden aikana, vaikkakin me olemme täällä enää neljä kuukautta, mutta te olette puheenjohtajan asemassa tietenkin kuuden kuukauden ajan. Vielä kerran kiitokset vierailustanne. Okay. Next colleagues we... No niin, arvon kollegat. Seuraavana vieraanamme on Pikelis Krisioidis. Hän vastaa infrastruktuurista, liikenteestä ja viestinnästä – valmistui Tessalonikin yliopistosta Aristoteleksen nimen kuultua, niin kuulostaa aika korkealentoisesta, mutta hän on ollut parlamentin jäsen jo vuodesta 1989, joten arvoisa ministeri, niin te olette vastanneet merenkulkuasioista, mutta nyt kyse on toista alasta ja nyt saattekin saman tien puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat, hyvät edustajat, on suuri ilo ja kunnia tänään olla täällä ja esitellä teille Kreikan puheenjohtajakauden painopisteitä omalta vastuualueeltani, joka on liikenne ja infrastruktuuri. Ennen kuin sanon jotakin näistä painopisteistä, haluaisin aluksi Irlantia ja Lietua kiittää yhdessä Kreikan kanssa. Me olemme olleet joukkueena, troikkana ja olemme työskennelleet yhteistä tavoitteen hyväksi. Ja kiitos myös komissiolle, Euroopan parlamentille, neuvoston sihteeristölle ja myös kansallisille ja eurooppalaisille elimille, jotka ovat auttaneet meidän puheenjohtajakauden valmistelussa. Minä toivon ja odotan, että nämä ponnistelut voivat jatkua kitkatta kohti helmällistä ja tuloksekasta puolta vuotta. Puheenjohtajavaltiona Kreikkahan, meillä on aika vähän aikaa suhteellisen vähän aikaa ajatellen Euroopan parlamentin vaalia, mutta toivon kuitenkin, että voimme neuvotella teidän kanssanne ja toimia teidän kanssanne tänä lyhyen aikana. Nyt sitten siis näistä painopisteistä Kreikan kaudella aluksi eh, kiskoliikenteestä. Kreikka puheenjohtajavaltiona tulee tietysti jatkamaan työtä neljännen rautatiepaketin parissa. Pohjimmiltaan kysymys on vain lainsäädäntöpaketista, jolla pyritään parantamaan kilpailukykyä verrattuna muihin liikennemuotoihin. Kreikka puheenjohtajavaltiona on luvannut, että neljäs ratatiepaketti katsotaan tärkeäksi prioriteetiksi maaliikenteessä. Se merkitsee sitä, että me tulemme ennen kaikkea neljännen toimenpidepaketin teknistä pilaria käsittelemään ennen kaikkea ja myöskin käsittelemään asetusta neuvostolle ja parlamentille, joka koskee eurooppalaista rautatievirastoa, ja samoin kuin poistamaan asetusta 881-2004. <clears throat> Me haluamme tehdä näiden esitysten parissa kovasti työtä, jotta saamme liikenne, telekommunikaatio- ja energiaministerineuvoston puitteissa 2014 tehokkaita tuloksia ja että saamme aikaan poliittista sitoutuneisuutta, mutta se tietysti riippuu myös siitä, tuleeko parlamentti tekemään omat kannanottonsa tämän mukaisesti. Totta kai me haluaisimme tällä tavoin kuitenkin viedä eteenpäin työtä teknisen pilarin parissa ja saattaa ne päätökseen. Maaliskuun neuvoston kokouksen jälkeen Kreikka puheenjohtaja valtiona haluaa neljännen ratepaketin markkinaavauksen ottaa työn kohteeksi. Meidän ohjelmassamme on suunniteltu, että neuvostossa me tulemme työskentelemään yhteistaloudellisten velvoitteiden parissa. Komission jäsenvaltiot ovat mukana tässä ja ei ole sunkaan poistettua, että muuttuu aiheiden järjestys. Tärkeää meille kuitenkin on se, että joka tapauksessa saisimme aikaan edistymiskertomuksen viidenteen kesäkuuta neuvoston käsiteltäväksi. Miten tärkeää meille kiskoliikenne on, näkyy myös siinä, että me olemme esityksen osalta kohtaa, joka on yhteisesitys, joka liittyy laivasta kiskoihille äh, asetusta asiaa, joka on meille hyvin tärkeä. Se on asia, joka koskee nimenomaan rautatieliikennettä Euroopassa koko alue, koko alaa kokonaisuudessaan, niin myöskin tutkimusta Euroopassa. Oikeastaan tämä tietysti on myös sellainen aihe, joka koskee toistakin parlamentin valiokuntaa, nimittäin teollisuus- ja tutkimusvaliokuntaa. Me kuitenkin pyrimme saman aikaan neuvostossa tästä asiasta keskusteluja. Nythän on olemassa asetus ja me toivon, että Euroopan parlamentti ottaa asiaa myönteisesti kantaa. Harjoitamme läheistä yhteistyötä kaikkien kanssa ja varmistaaksemme sen, että me todella kaikki liikumme samaan suuntaan. No sitten otan esille toisen painopisteen, Siinä on kysymys ennen kaikkea infrastruktuurista, vaihtoehtoiselle, vaihtoehtoiselle polttoaineelle. On tärkeää, että pyrimme tulemaan riippumattomiksi öljystä. Luonnollisesti on tärkeää, että sitä varten kehitetään vaihtoehtoisia polttoaineita. On johtopäätöksiä 21. toukokuuta 2013 Niissä on todettu, että direktiivi kuuluu painopisteisiin, jotka ovat välttämättömiä, jotta saadaan aikaan investointeja ja kestävää kehitystä ja että näitä voidaan tukea. Asianmukaiset rakenteet tämän tyyppiseen huoltoon ovat sellaisia, että sellainen edellytys, joka johtaa markkinapotentiaalin hyödyntämiseen. Me tarvitsemme uusia työpaikkoja tällä alueella ja meidän täytyy myös huolehtia siitä, että me todistettavasti asianmukaisilla luvuilla voimme vähentää riippumattomuutta öljystä. Liiton puheenjohtajakauden aikana on ollut suuria edistysaskelia on saatu aikaan neuvostossa. Yhteen lähestymistapa ensimmäinen kolmikautta neuvottelu parlamentin kanssa on jo pidetty, ja Kreikka puheenjohtajavaltiona luonnollisesti tulee intensiivisesti jatkamaan työtä parlamentin kanssa siltä pohjalta, joka on siis se aikataulu, josta ovat parlamentti, komissio, neuvosto ja Greg kausi, valtio sopineet yhdessä, niin saadaan asia käsiteltyä toukokuun 2014 mennessä. Me toivomme, että, anteeksi maaliskuun mennessä, että 14. maaliskuuta voidaan neuvostossa saada aikaan ja ilmoittaa myönteisiä tuloksia. Nyt sitten ilmaliikenteeseen. Siinä työ jatkuu asianmukaisen ilmaliikennepaketin osalta. kaksi suurta haastetta, jotka liittyvät lentoasemiin, tullaan ottamaan käsiteltäväksi toisaalta palvelut ja toisaalta kapasiteetit. Euroopan parlamentin aloite, jotta paketti jaettaisiin, on asia, jota me pidämme hyvänä ja pidämme myös hyvänä sitä, että neuvosto reagoi asiaan nopeasti niin, että nyt pikaisesti voidaan ottaa neuvottelut, jotta voidaan tehdä työtä myös esityksen osalta, joka koskee melurasitusta. Kreikka tulee tietysti rakentavasti jatkamaan neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa niin, että saadaan aikaan tulos-tavoite yksimielisesti, joka liittyy meluun ja sitä haittoihin – ja me toivomme tietysti, että voimme auttaa kaikkia osapuolia ja voimme saada kaikilta tahoilta tukea tälle Ja Sitten lentomatkustajien oikeudet. Meillä on asetusehdotus, joka koskee asetuksen muuttamista 261 vuodelta 2004. Siinä on kysymys yhteisistä oikeuksista, mitä tulee korvauksista lentomatkustajille ja avusta lentomatkustajan oikeuksia siinä tapauksessa, että kuljetus ei tapahdu tai tapahtuu peruutus tai tapahtuu huomattava myöhästyminen. Sitten on toinen asetus 27, 97, joka koskee lentoyritysten, lentoyhtiöiden va- velvollisu- velvoitteita, jotka liittyvät matkustajien heidän tavaroidensa kuljettamiseen. On yleisesti tunnettua, että olemassa olevat asetukset, jotka liittyvät lentomatkustajien oikeuksiin, täytyy työstää uudestaan niin, että syntyy tunne uudestaan siitä, että lentomatkustajilla on oikeuksia ja että taakka on jaettu järkevällä tavalla ja jotta on yhtenäinen työstetyn asetuksen toimeenpano tai että se on mahdollinen. Kreikka puheenjohtajavaltiona haluaisi jatkaa hyvää työtä, joka on alkanut jo Liettuan puheenjohtajakaudella ja me haluaisimme saavuttaa yleisen suunnan ja toivomme, että pystymme ratkaisemaan vielä avoimet kysymykset. Ehdotus on melko mutkikas ja meillä on suhteellisen vähän aikaa valikauden loppuun asti. Kuitenkin toivomme, että kummastakin asetuksesta saadaan pidettyä ensimmäinen käsittely. Sitten on vielä direktiivehdotus yhteydessä ulottuvuuksiin. Ja jokainenhan tietää, miten tärkeä tämä aihe on. Nimittäin me haluaisimme rakentavalla tavalla – tehdä työtä sen parissa, että kesäkuuhun 2014 mennessä saataisiin aikaan yleiset suuntaviivat. Itse asiassa mitään suurempaa sisävesimerenkulkua meillä ei ole, mutta mehän olemme kuitenkin ennen kaikkea merenkulkija kansa, mutta asetuksen 81 vuotta 1999, sen muuttaminen, joka liittyy sisävesilaivastojen uudistamiseen ja siihen, miten yhteisöllisesti pyritään edistämään sisävesimerenkulkua, semmoisi liikennettä, ja tämä on hyvin tärkeä osa Najades-esitystä syksyltä 2013. Liikenteellä on suurta merkitystä monien maiden kehitykselle Euroopan unionissa. Ja me pyrimme tekemään kaikkemme, jotta saadaan yhteinen lähestymistapa kesäkuuhun 2014 mennessä. Riippuen siitä, miten työ edistyy ja miten neuvottelut komission jäsenvaltioiden kanssa etenevät, puheenjohtajavaltio haluaisi myös mahdollisesti jopa tehdä johtopäätöksiä, jotka liittyvät komission tiedonantoon liikkuvuudesta kaupungeissa. Nyt, hyvät edustajat, hyvät kollegat, meillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma. Me luonnollisesti otamme huomioon myös sen, että meillä on hiukan aikapulaa johtuen Euroopan parlamentin vaaleista. Ja tästä syystä me pyytäisimme teiltä apua ja tukea kuin kaikilta toimielimiltä, jotka ovat osallisia, niin sanan aikaan tehokkaasti hyviä tuloksia ajankohtaisessa liikennepolitiikassa. Tämä on hyvin tärkeä osa kehitystä Euroopassa nyt juuri tänä aikana. Ja uskoakseni tällä tavoin me voimme taistella erinäisiä ongelmia vastaan, kuten työttömyyttä. Oikein paljon kiitoksia, arvoisa ministeri. Seuraavat puhujat ovat Mrs. Meissner, Mr. Kramer, Mr. Pack, Mrs. Sanilova, Mrs. Bilbao, Mr. Danelis, Mrs. Ayala, Mr. Kumutsako. Does anybody else want to go? Haluaako joku muu vielä puhua? Kollega Vidansa. Okay, I'm going to suggest that... Hyvä. Ehdottaisin koordinaattorille neljää minuuttia ja kaksi minuuttia puheaikaa muille. Ensimmäisenä edustaja Grosch. Dank. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. Saanen kiittää teitä näistä antamistani tiedoista. Toivotan teille rohkeutta ja onnea tulevissa neuvotteluissa. Mm, jos haluatte päästä näihin viiteen tavoitteeseen ja päästä muidenkin asioiden osalta eteenpäin, niin se on kyllä maininnan arvoinen saavutus näin lyhyen peikauden aikana, mutta voitte olla joka tapauksessa varma siitä, että parlamentti tulee tukemaan teitä. Meidän valiokuntamme on käsitellyt näitä tärkeitä asioita, jotka liittyvät sekä liikenteeseen että talouteen ja turvallisuuteen sekä työllisyyteen. Näiden asioiden tiimoilta olemme ponnekkaasti toimineet. Tästä pysystä olisikin tärkeää, että näiden asioiden käsittely ei veny neuvostossa hirveän pitkään. Mielestämme nykyinen lähtökohta on jo erinomainen kompromissin ja lopullisen tuloksen aikaan saamiseksi. Arkaluonteisia kysymyksiäkin on pöydällä. Toivottavasti turvallisuus- ja ympäristökysymykset eivät unohdu silloin, kun keskustellaan ajoneuvoista. Eli niihin pitäisi keskustella, eikä niinkään muista asioista. Sitten meillä on tämä rautatiepaketti kokonaisuudessaan. On hyvä kuulla, että teidän mielestänne tämä on kaiken A ja O. Me olemme vakuuttuneita siitä, että tulevaisuuden rautatie ei ole ainoastaan hyvä vaihtoehto, jota voidaan tukea Ship to Rail-hankkeen kautta, vaan sitä kautta voidaan myöskin työllisyyslukuja parantaa huomattavassa määrin. Tottahan se on, että teknisillä kysymyksillä voitaisiin aloittaa, mutta aina kannattaa muistaa, että kyse on kokonaisesta paketista ja me tiedämme, minkälainen vaara siinä piilee, jos lähdetään pakettia avaamaan. Neuvosto yleensä lähtee sitten poimimaan sieltä rus, niitä rusinoita, joten kertokaapas kollegoillenne, että me haluamme nähdä tämän kokonaisuuden, mutta kyllä tätä teknistä ulottuvuutta täytyy käsitellä, koska mielestämme tämä asia voidaan hoitaa kuntoon hyvinkin lyhyessä ajassa. Kansalaisten Eurooppa ulottuvuus näkyy Bachin mietinnöstä, eli matkustajien oikeudet. Paremmin tätä meidän näkemystämme ei voitaisi selittää. Mitä tulee ilmailuun, te viittasitte tarkoitukseen käsitellä melusaasteita, mutta mitä tulee näihin muihin kahteen asiaan, niitä ei välttämättä tarvitse näin käsitellä, mutta kyllä maahuolinta ja lähtö- ja saapumisajat ovat tärkeitä asioita, joita tulee käsitellä. Mutta erityisesti asioita tulisi käsitellä. Verkkojen Eurooppa ja ten asioista vas vastaavat henkilöt ovat täällä paikalla ja me todellakin toivomme, että yhteis, yhdessä neuvoston kanssa näitä asioita voidaan käsitellä tehokkaasti. Ja sitten vielä yksi asia. Kreikan kaltainen maa, siellä haasteet ovat todellakin suuret, yhtäältä rahoitukselliset että myöskin infrastruktuuriin liittyvät haasteet. Miten te näette tämän kokonaisuuden ja erityisesti puheenjohtajan asemassa ja huomioiden ne välineet, mitkä teillä ovat tällä hetkellä käytettävissä, miten niiden avulla voitte tuloksia saada aikaiseksi? Oikein paljon kiitoksia seuraavana edustaja Alka Draui. Kiitoksia. Kiitokset ministerille ja oikein paljon onnea ja menestystä PJ kautta silmällä pitäen. Niin, sehän on toden totta kuuden kuukauden mittainen PI-kausi, mutta tämä todellisen toiminnan mahdollisuus parlamentin kanssa yhteistyötä tehden on lyhyempi. Ja saan ottaa esille pari kysymystä. Rautatie, liikenne ja sitten ilmailu. Viittasitte jo rautatiepakettiin. Sanoitte, että se on peikaudellanne tärkeä asia. Tämä ei tietenkään ole teidän syytänne, mutta tässä taustalla on neuvoston työskentelytapa, eli ongelmana on neuvotteluiden pitkittyminen juuri tämän rautatiepaketin osalta. Me olemme kaikin keinoin yrittäneet käsitellä tätä monimutkikasta kattavaa pakettia. Neuvosto kannattaa toisenlaista lähestymistapaa, eli käsitellään ensin tätä teknistä pakettia ja sen jälkeen siirrytään vasta näihin poliittisluonteisiin kysymyksiin. Mutta me kuitenkin toivoimme, että ennen toimikautemme päätöstä asioista voitaisiin neuvotella ja saada nämä asiat teknisen paketin osalta kuntoon. Maaliskuussa neuvostossa tästä voitaisiin keskustella, mutta silloin ei kyllä ole enää aikaa varsinaisen sopimuksen aikaansaamiseksi. On valitettava, että asia meni nyt näin. Me olisimme halunneet tätä käsitellä hiukan toisella tavalla. Eli ensin olisi keskusteltava tästä teknisestä pilarista, mutta tämä nyt on vain tilanne ja sille ei voida mitään. Mitä tulee ilmailupakettiin, viittasitte jo siihenkin. Sen asian käsittely on parlamentissa jo aika sitten päättynyt. Me olemme käsitelleet huolintakysymyksiä ja myöskin näitä slotteja. Me olemme valmiina neuvottelemaan näistä ihan omina kokonaisuuksina – riippuen siitä, mitkä asiat ovat käsiteltävissä teidän puolelta katsottuna. Toivottavasti vain pääsisimme eteenpäin. Ja mitä tulee matkustajaoikeusasioihin, tästähän täällä vastaa kollega Bach. Ensin täysistunnon yhteydessä parlamentti tulee sitten lyömään kantansa loppuun. Mielestäni silloin tarjoutuu todellinen mahdollisuus osoittaa kansalaisille, että konkreettisin toimin Euroopan unioni voi saada hyvin positiivisia asioita aikaiseksi. Kansalaisten aseman turvaaminen yhtenä. Eli minä todellakin toivoisin, että matkustajaoikeusasiaa käsiteltäisiin peikautenne aikana neuvostossa. Ja sitten ilmailuun liittyy vielä yksi asia, ja se liittyy tähän yhtenäiseen ilmatilaan. Jo vuosien ajan tätä asiaa on käsitelty ja aina vaan on käynyt ilmi, että aiemmin hyväksytty lainsäädäntö, kuten Single European Sky, niin sitä ei juurikaan sovelleta käytännössä. Eli tärkeintä olisi päästä tälläkin alalla eteenpäin, jotta sitä teollisuus voisi hyötyä kustannusten laskemisen muodossa ja että tehokkuus lisääntyisi ja ilmanlaatu paranisi. Nyt puhutaan jo Single European Skies 2 paketista. Senkin osalta me toivoisimme hyvinkin ponnekasta edes, edistymistä neuvoston puolella. Eli onnea ja menestystä. Me olemme valmiita tukemaan teitä kaikin keinoin, jotta edistystä saataisiin aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos seuraavana edustaja Maisner. Kiitos herra ministeri. Minä haluan liberaalin nimissä kiittää teitä esityksestänne on sanottu jo usein otteesta puheenjohtajakausi kestää kuusi kuukautta, mutta meille neljän kuukauden kuluttua kaikki on parlamentissa ohitse ja siksi tietysti on paljon tehtäviä, jotka nyt sitten tulevat yhdellä kertaa teidän hoidettavakseni. Minä nyt en sano tästä rautatiepaketista kovinkaan paljon, koska kollegani Bilbao, minä olen Meissner, kollegani Bilbao sanoo siihen kohtaan jotakin. Hän on mukana sekä esittelijänä. Infrastruktuureista haluaisin sanoa, että infrastruktuuri vaihtoehtoisille polttoaineille on asia, joka on jo käynnissä. Siitä pidettiin ensimmäinen kolmikantaneuvottelu. Minä olen varjoistelijana ryhmäni puolesta asiassa mukana. Ja olisi hyvä, jos onnistuisi viides eh, maaliskuuta päästä yksimielisyyteen ensimmäisessä käsittelyssä, koska silloin se olisi hyvä viesti ja myös hyvä mahdollisuus päästä eteenpäin. Mehän haluamme juuri valkoisen kirjan tavoitteiden mukaisesti saada puhtaampaa liikennettä. Ja totta kai kaikkien liikennemuotojen kannalta olisi hyvä, jos tämä infrastruktuuri saataisiin käyntiin. Lentoliikenteestä voin sanoa lyhyesti, koska moni asia on sanottu. Melu on asia, johon täytyy tarttua, missä se on hyvä asia. Meidän kannaltamme, liberaalien kannalta olisi hyvä, jos myöskin nämä lähtöjäsopimusajat tulisivat myöskin mukaan käsittelyyn, koska asiassa on mukana liberaali esittely, joka odottaa työn käynnistymistä yhteen Euroopan ilmatila. Siitä voin sanoa samaa kuin kollegani El Kadraui. Me haluamme päästä, eteenpäin asiassa. Meillä ei vieläkään eurooppalaista ratkaisua. Ja kuten rautateissä, me tarvitsemme lentoliikenteessä järkeviä ratkaisuja, voidaan, paran, voidaan parantaa tilannetta. Ehkä kautta aikana saadaan aikaan tuloksia. Mitä tulee sitten matkustajaoikeuksiin, minulla on se konkreettinen kysymys. Nyt on niin, että parlamentti ei ole vielä lopullisesti äänestänyt asiasta, mutta on niin, että parlamentin kanta oikeastaan on kuluttajaystävällisempi kuin alkuperäinen ehdotus. Mikä on nyt neuvoston tilanne? Mikä on neuvoston kanta ajatellen suuntaa? Ja lopuksi, ymmärsinkö oikein, että te olette ministeri, joka vastaa myös Najades kysymyksestä, koska sitä minä työstän ryhmäni puolesta. Tähän haluaisin kuulla vastauksen. Kiitos. Thank you, Mr. Kramer. Kiitos ja seuraavana edustaja Kramer. Vihreiden nimissä minäkin haluan kiittää teitä tästä selvityksestänne ja aiekertomuksistanne. Ette viitanneet kuitenkaan Lichtenbergin ja minun mietintöön, joka liittyy tilastotietoihin meri- ja kiskoliikenteeseen liittyen. Ilmeisesti tähän asiaan liittyen puolivuotiskauden aikana ei tapahdu mitään. Oli hienoa, että otitte tämän paketin, rautatiepaketin esille, sanoitte, että tämä on kaiken A ja O. Tehän olitte saaneet käyttöön ne tietoa, jonka mukaan puheenjohtajavaltio Kreikka ei aio tätä asiaa käsitelläkään. Onko nyt niin, että nyt on tarkoituksena keskustella näistä teknisistä kysymyksistä, yhteensopivuudesta ja turvallisuudesta neuvostossa on keskusteltu. Onko tämä siis kaiken ajan O? Ja sitten kun tämä asia on hoidettu kuntoon, niin sitten voidaan pikaisesti siirtyä kolmikantaneuvotteluihin ja sitten käsitellään muut asiat, niin kuin kollega Matthew Groskin totesi. Eli voitaisiin jo aloittaa tämä työ jo tässä vaiheessa, koska parlamentti toimii enää neljän kuukauden ajan. Joten voisitteko vahvistaa tämän asian? Täällä nimittäin asiasta keskusteltiin jo eilenkin, ja tämä tieto olisi erittäin tärkeä, koska se olisi aimoharppaus oikeaan suuntaan. Muiden pitää sitten tietenkin puhaltaa samaan hiileen. Me haluamme tietenkin edetä niin mahdollisimman monella saralla kuin vain mahdollista, jos vaan muutkin suostuvat tähän äh, hajautettuun toimintaan. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kahden minuutin puheenvuoroihin. Kollega Bach seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, te puhuitte siitä, miten suuri merkitys liikenteellä on, ja minusta teillä on hyvin tärkeä tehtävä, ja haluaisinkin toivottaa teille paljon menestystä te olette kunnianhimoinen. Viime kuukausina neuvosto ei ole ollut kovinkaan menestyksessä ajatellen oli ajatellen yhteistä eurooppalaista, yhteistä eurooppalaista ilmatilaa ja lentoliikennettä, kysymyksiä neuvosto pitkälti oli jarruttavana. Kaksi asiaa, jotka ovat erityisen tärkeitä. Yksi niistä on lentomatkustajien oikeudet. Tästä puhuttiin useampaan otteeseen juuri. Olen iloinen tietysti, kun sanotte, että se on teille erittäin tärkeä kysymys. Sanoitte kuitenkin myös, että se mahdollisesti tulisi vasta kesäkuussa mahdolliseksi saada asiassa jonkinlainen sopimusta. Kuitenkin pyytäisin teitä, että tarttuisitte sinne maistarin kysymykseen, mikä on teidän arvionne, onko komissio tässä ennemminkin nyt teollisuuden suuntaan tai esityksessä vai voitaisiin enemmänkin matkustajien huomioon? Voisitko kenties olla virallisempi hiukan ja pyrkiä jo maaliskuussa saamaan asiassa eteenpäin, koska kansalaiset odottavat selkeää viestiä, selkeytystä, joka liittyy heidän oikeuksinsa, eikä voitaisiin jo maaliskuulle neuvostossa saada aikaan ainakin yleinen suunta. Toiseksi rautatiepaketti minusta te totesitte, että että tekniset kysymykset, en pidä näitä kovinkaan suurena ongelmana, että se on tietysti tärkeitä rautateille ja myöskin rautatiealalle, mutta poliittisella puolella nämä kaksi muuta asiakokonaisuutta, te puhuitte asioiden järjestyksestä, te puhuitte PSOsta, siis julkisista palveluista, että se ensin käsiteltäisiin mahdollisesti, mutta soita sitten, että järjestys voisi muuttua. Ja minusta haluaisin nyt kuulla, mistä sitten riippuu, sen ensinnäkin tämän oikein, mistä riippuu se, että järjestys voidaan muuttua. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Sanalova, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dobrý den, pane ministře, já bych měla dotaz z oblasti dopravní. Hyvää päivää, arvon ministeri. Liikenneturvallisuuteen liittyvä kysymys. Halusin kuulla, teidän IKOLin liittyvistä kommenteista, eli mitä tehdään silloin, kun onnettomuus tapahtuu. Tämän järjestelmän avulla voitaisiin kuolonuhlien määrää pienentää. On hienoa, että pidätte IKOLia yhtenä keskeisenä asiana – ja parlamentti on ollut valmis tukemaan. Jo vuonna 2012 heinäkuussa äänestimme mietinnöstä. Me työstimme kollega Kohin kanssa tätä mietintöä ja me vaadimme, että lokakuusta 2015 alkaen IKL-järjestelmä olisi käytössä ja ihmisenkiä menetetään, mikäli järjestelmän käyttöönotto vaan lykkääntyy. Hero 1 ja 2 hankkeitakin olisi tarkoitus käyttää, koska me tiedämme, mikä on tällä hetkellä jäsenvaltioiden kanta. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että miten aiotte edetä näiden pakettien osalta? Aiotteko päästä yhteisymmärrykseen jo ensimmäisen käsittelyn aikana? Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti en halua toistaa, mitä sanottiin jo. Haluaisin onnitella puheenjohtajavaltiota. Haluan toivottaa heille paljon onnea. Ja me olemme kuulleet tässä, että tämä neljäs rautatiepaketti on puheenjohtajavaltion huolenaiheita. Aivan kuten näet tässä sanottiin, tässä on huhuja siitä, että, että ei oltaisi kovinkaan kiinnostuneita, mutta varmasti näin kuitenkin on. Te sanoitte, että tekniset kysymykset voidaan käsitellä maaliskuun mennessä ja sanoisin, että kun kaikki ponnistelevat tai tekivät paljon töitä jo ennen ensimmäistä äänestystä, niinpä uskoisin, että ongelmia ei juurikaan tule, mutta neuvosto on saanut aikaan sen, jota pyrimme välttämään, eli mm, irrotetaan neljäs paketti ajatellen poliittista ja teknistä ulottuvuutta. Te mainitsitte tässä jo sen, että halutaan päästä mahdollisimman pitkälle eteenpäin poliittisessa ulottuvuudessa. Viides kuudetta oli määräpäivä. Meillä ei enää silloin ole kokouksia, mutta haluaisin kysyä teiltä mikä on käsityksenne neuvostossa, mitkä jäsenvaltiot jatkavat sillä linjalla, että todella mennään eteenpäin. Mitkä ovat teidän mielestänne merkittävimmät haasteet siinä, että ei päästä vuoropuheluun parlamentin kanssa ennen näitä määräpäiviä? Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Danilis. Kiitos Brian. Sydämisesti tervetuloa, herra ministeri. Minä haluaisin toivoa kaikkea hyvää Kreikalle puheenjohtajavaltiona niin, että se todella olisi tehokas ja hyvä. Mitä tehokkuuteen tulee, meidän täytyy luonnollisesti käsitellä keskeneräisiä asioita, ennen kaikkea mitä tulee keskusteluihin parlamentin ja neuvoston välillä ja silloin täytyy saada esityksiä valmiiksi puheenjohtaja kautta varten. On suuria alueita, joista on olemassa yksimielisyyttä ajatellen sitä, mitä ongelmia on. Ja me haluaisimme rakentavasti nyt asettua Kreikan puheenjohtajan valtion rinnalle niiden aiheiden yhteydessä, jotka pitää ottaa käsiteltäväksi. Minä Haluan lyhyesti puhua kahdesta tärkeästä aiheesta. Ensinnäkin yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. On selvää, että jäsenvaltiot yhä ajattelevat, että 28 miinus 10 tiedot, tietojärjestelmää pitäisi säilyttää, mutta olemme sitä mieltä, että tämä todellakaan eikä. Kysymys on yhtenäisestä liikenteestä, rahasta, ajasta, niiden säästämisestä, ympäristöongelmien käsittelemisestä, ja Kreikan pitää todellakin tarttua tähän aiheeseen erittäin intensiivisesti. Täällä valikunnassa on syntymässä mielipide siitä, että tämä paketti voisi mennä pitemmälle, mutta ei tietenkään ilman vapauttamista, joka liittyy maahuolintaan. Ja toivommekin, että te henkilökohtaisesti otatte asian hoidettavaksenne. Kreikka on luonnollisesti maa, jossa on suuri matkailuala, ja näiltä osin tietysti maun Ritmonin lentoliikenteestä ja siksi tähän aiheeseen todellakin on tartuttava. Sitten lentomatkustajan oikeudet. Se on asia, joka on vasta käsittelyn alkuvaiheessa, mutta meidän pitää nyt laittaa hiukan vauhtia lisää niin, että kansalaiset saavat asiasta jotakin ja tärkeää, että myöskin kuluttajien palveluja parannetaan. Edustaja Jala Senner, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille Kiitoksia näistä hänen antamistaan tiedoista. Että ne puhuitte tässä äh, Ship to Rail-aloitteesta ja haluaisin vielä kommentoida sitä, että tässä foorumin suunnittelussa äh, huomattiin joitakin toimimattomuuksia. Esimerkiksi oma jäsenvaltioni äh, Talko halusi lähteä mukaan siihen, mutta minä tiedän, että Ranskassa ja Puolassa myös tahoja, jotka olivat mukana. Eli tämä foorumi, jonka pitäisi olla mahdollisimman vankka, siinä olisi tärkeää, että voitaisiin saada mahdollisimman monet yritykset mukaan, sellaiset, jotka ovat kilpailukykyisiä Euroopassa. Mitä tulee neljänteen rautatiepakettiin, minä olen tässä varjoesittelijänä sosiaalidemokraattien nimissä. Ja niinpä olen sitä mieltä, että tämä tekninen osa, että tietenkin siinä pitäisi mennä eteenpäin, mutta olisi hyvä myös, kun olemme kuulleet neuvoston kantaa, niin myös poliittinen osio varmasti tässä nykytilanteessa voisimme auttaa teitä pääsemään eteenpäin siinä. Ja sitten Connecting Europe teidän pitäisi kannustaa jäsenvaltioita nimittämään mahdollisimman pian koordinaattorit, koska on tärkeää, että mahdollisimman nopeasti aloitetaan yhteydet tässä aiheessa, jossa voidaan aloittaa jo hankkeiden kehittely. Ja sitten nämä matkustajien oikeudet. Tässä valit ovat tulossa ja haluttaisiin tällaisia hyviä uutisia välittää se auttaisi myös meitä vaikeissa vaalikampanjoissa, niinpä me haluaisimme kovasti, että päästäisiin mahdollisimman nopeasti päätökseen matkustajaoikeuskysymyksessä. Kiitos. Kumutsakos. Ja seuraavana edustaja Kumutsakos, kaksi minuuttia. Brian. Kiitokset, Brian. Arvoisa ministeri, tervetuloa tänne parlamentin matkailu- ja liikennevaliokuntaan. Toivotamme teille onnea ja menestystä. Vaikeat ajat ovat edessä. Teillä on käytännössä vain neljä kuukautta aikaa saada tuloksen aikaiseksi juuri Euroopan vaalien takia. Mutta kuten jo kuulitte, niin me tulemme tukemaan teitä kaiken keinoin sekä asiantuntevuudellamme että myöskin poliittisella tahdollamme. Muutama huomio, arvoisa ministeri. Tyytyväisyydellä panin merkille, että aiotte keskittyä juuri Najades-pakettiin. Se on meille erittäin tärkeä asia, jotta intermodaalikuljetuksia voidaan edistää Euroopassa. Sitten toinen asia, eurooppalainen liikenneverkosto. Paljon työtä on tehty, lainsäädännöllinen pohja on valmis. Nyt kyse on vain täytäntöön panosta. Tämä on lähes Euroopan kaikkien aikojen suurin infrastruktuurihanke ja se on erittäin tärkeässä asemassa. Puheenjohtajan ominaisuudessa teidän tulisi tehdä kaikkenne, jotta täytäntöönpano onnistuisi. Teidän pitäisi olla yhteydessä komissioon ja myöskin kansallisiin asiantuntijoihin. Minä uskon, että juuri infrastruktuuriin panostaminen on nyt keskeisellä siellä. Verkkojen Eurooppa-hanke tarjoaa meille mahdollisuuden toimia tällä tavalla. Ja tämän suuren hankkeen täytäntöönpano on sekä Kreikalle että Euroopalle hyvin tärkeä. Mr. Fedan. Ja sitten vielä kaksi puheenvuoroa. Kollega Fedansa, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa paljon onnea puheenjohtajavaltiolle. Teillä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma ja meille italialaisille tämä on hyvin tärkeä vaihe, koska tässä perust, annetaan perusta meidän heinäkuussa alkavalle puheenjohtajakaudellemme. Toivottavasti voimme viedä sitten, italialaiset voivat viedä päätökseen se, mitä ette saa vielä valmiiksi, varsinkin energia-alalla. Haluaisin kiittää Kreikkaa puheenjohtajavaltiona hyvästä yhteistyöstä tähän mennessä. Olen aivan yhtä varovaisen optimistinen kuin ministeri. Toivottavasti saadaan aikaan sopimus maaliskuussa ensimmäisessä käsittelyssä ja jos yhdistämme voimamme, saamme asiat äh, myös neuvostossa läpi. Meidän täytyy tehdä töitä niin, että päästään äh, siihen, että investoinnit menevät eteenpäin yksityispuolella. Puhun tässä maakaasusta ja nestemäistä maakaasusta myös merikuljetusten alalla ja päästö kysymyksissä pitäisi toimia. Ne ovat tärkeitä Euroopan merialueita ajatellen. Toivottavasti tässä ei vesitetä näitä pyrkimyksiä. Me olemme lähettäneet viestiä myös komissioon. Me olemme mielellämme kyllä optimistisia, mutta pitää varmistua siitä, että saamme tämän läpi. Muussa tapauksessa emme saa aikaan yhtenäistä verkostoa Euroopassa. Se on kuitenkin tärkeää, että jos halutaan saada nämä asiat läpi. Ja lopuksi vielä, vaikka tämä ei olekaan teidän aluettanne matkailu, Tämä viesti voidaan välittää asianomaiselle ministerille. Me olemme tehneet töitä matkailukysymyksissä ja maaliskuussa komissio tarkastelee viisumijärjestelmän uudistusta ja minä toivon, että teidän kautenne lopussa voitte puhua viisumijärjestelyistä niin, että voidaan nopeasti päästä eteenpäin. Kiitoksia. Carlo, the secretary forgot to switch. Onneksen sihteeristö unohti pistää kellon tikittämään, mutta minä tarkkailin ajankulua. Kollega Marinesko, kaksi minuuttia, olkaapa hyvä. My colleagues, I am the rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kysymystä käsittelevässä asiassa esittelijänä sosialistit, liberaali TPP pyydämme samoja kysymyksiä, jotta saadaan aikaan sopimus. Meillä on valiokunnassa äänestys 30. päivä Eli siitä tulee parlamentin kanta. Mutta minä pyytäisin teiltä, että aloitetaan keskustelut, että keskustelut todellakin aloitetaan. Älkää kuunnelko neuvonantajia, jotka sanovat, että se on mahdotonta. Minä olen sitä mieltä ja me olemme täällä sitä mieltä, että se on mahdollista. On mahdollista siis äh, saada aikaan kompromissi neuvoston kanssa te saatte valiokunnan tekstin ja eh, varmasti saamme jotakin aikaiseksi. Tämä on minun pyytöni, että aloitetaan keskustelut. Kiitoksia. Ennen kuin annan ministerille puheenvuoron, niin haluaisin itse todeta, että tärkeää on rautatiepaketti ja olen iloinen kuullessani, että te haluatte edistää asian käsittelyä erityisesti sen teknistä osiota. Me äänestämme paketista ensi kuussa yhtenä pakettina, mutta tietenkin voimme katsoa teknistä osiota erillisenä, jotta sen ase saadaan kuntoon vielä tämän parlamentin toimikauden aikana, joten olen tyytyväinen kuulemaani. Me saimme jo tällaisia negatiivisia viestejä neuvoston puolelta, eli että neuvosto ei haluaisi tätä asiaa käsitellä. Ja tätä nyt on yritetty sitten vastustaa. Haluaisin viitata tähän kollega Bachin asiaan, eli matkustajaoikeus teksti 261. Eli matkustajaoikeudet, ei lentoyhtiöiden oikeudet, vaan matkustajien oikeudet ehkäpä teidän kannattaisi muistuttaa neuvostossakin ihmisiä siitä, että kyse on matkustein eikä lentoyhtiöiden oikeuksia käsittelevästä lainsäädäntötekstistä. Olkapa hyvä, arvoisa ministeri. Kiitos, herra Simpson. Hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin aluksi sydämellisesti kiittää siitä, että näin lukuisina osallistuitte keskusteluun. Te otitte esille monia tärkeitä aiheita, jotka kuuluvat siihen alueeseen, jota minä edustan, nimittäin liikenteeseen. Aloitan siitä, mistä te kaikki puhuitte, nimittäin rautatiepaketti. Minä voin vakuuttaa teille, ja haluaisin todella kategorisesti todeta, että neuvoston puheenjohtajana liikenneasioiden neuvostossa minä tulen tekemään kaikkeni, jotta tämä paketti saadaan valmiiksi. Äskettäin minä tapasin asiasta vastaavan komission jäsenen, herra Kallasin. Hän on päättäväinen asiassa. Hän haluaa viedä ohjelmaa eteenpäin. Paketilla on se tilanne, että se on huomattavasti myöhässä, mutta me Kreikan puheenjohtajavaltiona emme ole tästä myöhemmisestä vastuussa. Me yhdessä nyt päättäneet neuvosto ja komissio ja toivon, herra puheenjohtaja, että tekin valiokuntanne olette mukana samassa joukossa yhdessä koordinaattoreiden ja esittelyiden kanssa. Siis siinä mielessä, että yhdessä ponnistellaan siihen suuntaan, että me saamme aikaan aikataulun niin, että voidaan nähdä se, voidaanko kaikki tomet sopeuttaa tähän aikatauluun. Jos me saisimme tämän menettelyn aikaiseksi, olen valmis tulemaan joka päivä tänne neuvoston puheenjohtajana, jotta tuo tulos saataisiin aikaiseksi. Minulta on myös kysytty asiasta ja valtaenemmistö jäsenvaltiosta neuvostossa suhtautuu asiaan välinpitämättömästi tai on pakettia vastaan, mutta sehän on sellaista, mitä ei pidä aliarvioida, koska tämä on tuntematon tekijä ja se liittyy siihen, että yritetään laatia aikataulua. Olen jo keskustellut erinäitä sitten jäsenvaltioiden kanssa ja siellä on sanottu, että ei pitäisi jatkaa, mutta todellakin nämä kaksi aihetta ovat erittäin tärkeitä. Yksi aihe, rautatievirasto, on asia, joka vielä ei ole saanut lopullista muotoa. Ja me todellakin nyt teemme kaikkemme. Lupaan, että tulen toimimaan aktiivisesti sen puolesta, että yhteistyössä ministerineuvoston komission kanssa me yhdessä kaikki teemme kaikkemme, jotta paketti saadaan valmiiksi. Tämä on nyt selkeä julistus, jonka minä voin teille tässä antaa. Ja minä todellakin tulen tekemään kaikkeni tämän aikaan saamiseksi. Ja minä tulen pitämään teidät ajan tasalla siitä, miten asia edistyy. Tämä on luonnollisesti meidän erityispiirteemme, tämä puheenjohtajakautemme erityispiirre, koska maaliskuun puolessavälissähän teidän työskentely keskeytyy ja sekin meidän on otettava huomioon. Sitten tämä Ship to Rail yhteishanke. Se on erittäin tärkeä aihe, erittäin tärkeä aloite. Tätä kautta syntyy kiinteää yhteistyötä rautatieteollisuuden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden kesken, jotka yhdessä haluavat huolehtia siitä, että seuraavina vuosina korkealla teknisellä tasolla voidaan saada aikaan kehitystä, josta talous hyötyy, josta kuluttajat hyötyvät siinä mielessä, että edistetään eurooppalaista kiskoliikennettä. Minä toivon, että 14. maaliskuuta neuvostossa asia saadaan lopullisesti käsitellyksi, niin että voidaan sitten huolehtia siitä, että neuvoston asetus myönteisin kannoin Euroopan parlamentista voidaan hyväksyä. Sitten lyhyesti kommentteihin, jotka liittyvät infrastruktuureihin ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja viimeisimpään kolmikantaneuvotteluun neuvotteluun joka olisi 5. maaliskuuta, ja sitten tämä siellä haluamme saada päätökseen tietysti, ja sitten lentomatkustajan oikeudet, herra Simpson on aivan oikeassa, kun hän puhuu siitä, että siis sanoitte, että meidän pitäisi kiinnittää puheenjohtajakaudella huomio intensiivisesti lentomatkustajien oikeuksiin, näin me todellakin haluamme tehdä. Ja juuri tästä syystä tämä on niin vaikea, arkaluontoinen kysymys. Liettuon punettakauden aikana ei voitu saada asian käsittelyä päätökseen, ja me nyt haluaisimme huolehtia siitä, että viimeistään 5. kesäkuuta tämä asia olisi loppuun käsitelty. Sitten e-call. Se pitää saada päätökseen myöskin maaliskuussa. Kaikki tietysti liittyy toiseen aihekokonaisuuteen ja siitä vastaa toinen ministeri, toinen ministerineuvostokin. Nimittäin kehitysministeri on vastuussa asia. Siinähän on kysymys siitä, että otetaan huomioon asianmukaiset määräykset, mutta kuitenkin toivon, että saamme yhdessä asian vietyä päätökseen. Ja nyt sitten lähtö- ja saapumisaikoihin lentoliikenteessä, ja sitähän täällä erinäiset edustajat puhuivat. Me olemme nyt ottaneet ensisijaisesti lentoliikenteessä esille melun. On tietysti olemassa pari muutakin esitystä, mutta Meillä on neuvotteluissa parlamentin kanssa vain kovin vähän aikaa käytössä, mutta varmastikin keskustelut neuvostossa jatkuvat. Sitten vielä kerran näistä matkustajaoikeuksista, lentomatkustajaoikeuksista. Kreikka on Euroopan parlamentin kanssa käytävät neuvottelut ottanut esille tärkeänä kysymyksenä juuri niistä syistä, joista herra Simpson puhui. Herra Simpson hän sanoi, että me totta kai haluamme painopisteen lentomatkustajien oikeuksille ja myös sille, että tuetaan lentomatkustajia, että heitä suojellaan. Joten kun Liettuan puheenjohtajakaudella ei syntynyt yksimielisyyttä. Se johtuu siitä, että on avoimia kysymyksiä, jotka pitää vielä hoitaa, ja meillä on edelleenkin erinäisiä ongelmia, joista pitää neuvotella. En tiedä, tulemmeko me saamaan tämän asian loppuun käsitellyksi teidän vaalikautenne aikana, mutta kuitenkin tietysti toivon, että viimeistään viimeisessä neuvostokokouksessa kesäkuussa asia saataisiin käsiteltyä loppuun. Mitä tulee sitten tähän yhtenäiseen ilmatilaan? On niitä, jotka tukevat ja niitä, jotka arvostelevat tätä hanketta. Tämän tekin tiedät erityttäin hyvän, koska on itsekkyyttä. Herra Danelis puhui neuvostossa on itsekkyyttä. Riippuen siitä, miten asiat kehittyvät ja miten paljon aikaa on käytettävissä. Se tietysti johtaa siihen, miten me tutkimme asiaa. Sitten verkkojen Eurooppa-väline. Tämä on asian kanssa komissio on aktiivinen yhdessä Euroopan eri tahojen kanssa. Sitten nämä eurooppalaiset verkot. Totta kai me haluaisimme harjoittaa yhteistyötä kaikkien kanssa ja tärkeää olisi, että eurooppalaiset verkot pantaisiin toimeen. Tämä on läheisesti yhteydessä kehitykseen, edistysaskeliin. Sitten tämä satamat ja rautatieliikenne ja maantieliikenne, nämä asiat ovat sellaisia, jotka kuuluvat kaikki yhteen ja saavat meidät tukensa, mutta haluaisin korostaa kuitenkin yhtä asiaa. Jotkin tärkeät parametrit, joista herra Kumut Sakoskin puhui ja joista minun on sanottava, että olen hänen kanssaan samaa mieltä, siis että on olemassa näitä tällaisia parametreja ja minä haluaisin vielä lisätä niihin jotakin. Ja ehkä tämä on uutta kuille. Infrastruktuureista vastaavana ministerinä minä voin todeta, että Kreikassa olen voinut hankkia kokemuksia, jotka liittyvät ennen kaikkea moottoriteihin, ja nämä hankkeet ovat olleet sekahankkeita, joissa on mukana pankkeja ja julkisia tahoja, joissa on ollut tällaisia siis julkisen yksityistahon kumppanuuksia, on ollut mukana myöskin eurooppalaisia varoja, voimakasta tukea, mikä on ollut hyvin tärkeää, ja tärkeää korostaa tätä, koska komissio on antanut todella paljon tukea näille hankkeille. Ja vain siksi me olemme saaneet käynnistämään suuren hankkeen, jonka suuruus on erinäisiä miljardeja. Tämä tietysti liittyy yhteyksiin pankkisektoriin. Se on vaikeaa. Ei ole mitään joustavuutta. Mutta minä haluaisin sanoa tästä aiheesta sen, että Euroopan investointipankki, joka voi tietyssä mielessä harjoittaa toimia, mutta investointipankki tuollakin on se taho, joka, jonka pitäisi auttaa Eurooppa kehityksessään, ja jos ei ole julkisia investointeja yksityisten investointien lisäksi, on vaikea saada taloutta uudestaan jaloilleen. Ja juuri Kreikka, mutta ei pelkästään Kreikka, vaan muutkin miehet ovat äh, kärsineet voimakkaasti kriisistä. Ja siksi vetoaisinkin sen puolesta, että käytäisiin organisoitua keskustelua siitä, miten tämä järjestäytynyt verkosto saadaan toimimaan, miten eurooppalaiset verkostot voidaan integroida kokonaisohjelmaksi, niin että varmistetaan se, että on rahoitusta komissiolta ja että syntyy päätöksiä ministerineuvostossa ja että ennen kaikkea pankkisektori tukee yksityisiä investointeja. Minusta tämä on ratkaisevan tärkeää kehitykselle Euroopassa. Infrastruktuurit vaihtoehtoisille polttoaineille, siitä me odotamme tuloksia myöskin maaliskuun viides päivä. Ja nyt sitten muihin aiheisiin. Minun on tässä vielä hiukan selattava papereitani. Siis nyt vielä kerran. Ulottuvuudet. On mitään eräitä maita, jotka ovat huolissaan – ja tietysti me pyrimme tasapainoisen ratkaisun löytämiseen vaatimusten ja huolten välillä niin, että ei synny lisää vaikeuksia teillä, jotka ovat väyliä maiden sisällä. Kysymys siis tällaisista mittauksista, niitä koskevista direktiivistä ja myöskin liikenteen määrästä. Ja totta kai tärkeää on, että me tulemme riippumattomiksi raakaöljystä ympäristötietoisiksi, mutta tämähän on tietysti tärkeää, koska jos me luomme tällaisen infrastruktuurin, se merkitsee sitä, että sähköautoille syntyy uusia markkinamahdollisuuksia. Ja sitten liennysti myös liikenne sinänsä on hyvin tärkeä aihe. Totta kai meidän pitää saada aikaan edistysaskelia nimenomaan yhteydessä asianmukaisiin asetuksiin niin, että kesäkuussa asetus voidaan hyväksyä. Uskoakseni tätä kautta olenkin nyt saanut jo vastattua kaikkiin kysymyksiin ja kommentteihin. Minä todellakin toivon, että lähiaikoina me pystymme saamaan neuvoston sisällä mielipideerot, jäsenvaltioiden väliset mielipideerot ja parlamentin väliset ja jäsenvaltioiden väliset mielipideerot siirrettyä sivuun niin, että saadaan ehdotuksia, jotka ovat menestyksekkäitä, koska viime kädessähän me toimimme kaikki Euroopan ja kansalaisten hyväksi. Ja totta kai me tarvitsemme asianmukaisia palveluita ja meidän pitää toimia niiden aikaansaamisen puolesta ja sen puolesta, että me pääsemme yksimielisyyteen. Ja totta kai järkevä politiikka on se, mitä pitäisi saada aikaiseksi. Ja uskonkin, että politiikan pitää olla sellaista, että saadaan aikaan tuloksia kansalaisille. Oikein paljon kiitoksia arvoisa ministeri tästä esityksestänne ja näistä vastauksistanne esitettyihin kysymyksiin. Mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä, kuten kollegalleni jo sanoin. Parlamentin työ päättyy tuossa huhtikuussa, niin silti heinäkuun ensimmäiseen asti tulen olemaan tämän valiokunnan puheenjohtaja. Ja tarkoituksena on tukea Kreikkaa peikauden aikana näiden meille tärkeiden asioiden tiimoilta, joista kuulitte tänään. Mutta kiitokset vierailustanne ja mielelläni teen tulevien viikkojen aikana teidän kanssanne yhteistyötä. Kiitoksia. Okei, Okay, guys, can we go on to our... No niin, hyvät kollegat, voitaisiinkaan siirtyä käsittelemään esityslistan viimeistä kohtaa, eli ajoneuvojen suurimmat mitat ja painot. Tarkistuksen käsittely. Kuulin, että tarkistuksia on 365 kappaletta. Niin, arvoisa esittelijä, liittyvätkö ne näiden suurten ajoneuvojen rajat ylittävään liikenteeseen. Voidaan kuitenkin varmaan sanoa, että suurin osa eh, tarkistuksista liittyy tähän nimenomaiseen kysymykseen. Eli kollega Leichtfried, kollegat, voisitteko siirtyä jutustelemaan salin ulkopuolelle, jotta me voimme jatkaa asioiden käsittelyä? Kollega Leichtfried, olkaa hyvä. Dank, Herr Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tämän mietinnön tiimoilta olemme päässeet tilanteeseen, jossa osa on hoidettu, mutta osa työstä on vielä hoidettavana. Me tiedämme siis tässä vaiheessa, mitä kukin haluaa, mihin suuntaan tilanne on kehittymässä, ja hyvänä asiana voidaan pitää myöskin sitä, että nyt on nähtävissä nämä enemmistösuhteet tulevia äänestyksiä silmällä pitäen. Ja tältä pohjalta yritinkin katsoa, että mitkä ne suurimmat ongelmat ovat. Nyt näyttää siltä, että meillä on olemassa neljä alaa, joihin suurin osa tarkistuksista liittyvät. Eli kolme suhteellisen kiistatonta alaa, eli aerodynaamiset toimet yhtenä. Tarkistukset liittyvät lähinnä tähän koko kysymykseen. Ja me olemme jo keskustelleet ensimmäistä kertaa varjoesittelijöiden kesken. Ja uskoakseni me olemme jo oikealla tiellä – Eli suuri enemmistö varmaan voi kannustaa meitä. Mutta nyt herää vain kysymys siitä, että jos rekkaa lähdetään pidentämään keulasta, niin kuinka pitkä tämä lisäys voisi olla? 400-800 milliä on nyt pöydällä. Ja sitten nämä siivekkeet rekan takaosassa, kuinka pitkät ne olisivat? Mielestäni tärkeää löytää sellaiset määräykset, jotka ovat voimassa olevien kan- määräysten kanssa sopusoinnissa ja että huomioitaisiin myöskin kansainväliset määräykset, sillä eurooppalainen autoteollisuus, sitä ei pitäisi kampittaa näillä uusilla määräyksillä, vaan niillä pitäisi olla yhtäläiset toiminnan mahdollisuudet. Toinen esiin noussut kysymys liittyy painon kasvattamiseen vaihtoehtoisten voimasiirtojärjestelmien käyttöönoton myötä. Tästäkin on keskusteltu ja laajalti tätä ollaan tukemassa. Tätä kyllä vielä viilataan, mutta minä uskon, että tälläkin saralla ollaan päästy jo aika pitkälle. Sitten kolmas ala, se liittyy turvallisuuteen. Siitä emme vielä ehtineet keskustella, mutta minä uskon, että yleisesti ottaen tämä esittämämme ratkaisumalli voidaan hyväksyä. Eli että rekkojen turvallisuustasoa parannetaan sekä kaupunkiliikenteen että äh, maatieliikenteen osalta. Juuri kaupungissahan ne kes- suurimmat ongelmat ovat, eli eniten henkilövahinkoja syntyy ja ratkaisumalli menee mielestämme oikeaan syyntyön. Ja mitä tulee painosensoreihin, se voisi olla yksi ratkaisumalli. Siinäpä ne neljä osa-aluetta, joiden osalta mielestäni ratkaisut voidaan helpostikin saada aikaiseksi, koska kaikilla on hyvää tahtoa ja kaikilla on samalla, samantyyppiset näkemykset asiasta. Sitten meillä on vielä viides ala. Ja se on tällainen tunteita herättävä ala ja mediaseksikäskin ja siihen liittyen on olemassa monia näkemyksiä. Mielestäni komission ehdotus on hyvin radikaaliluoteeltaan ja se ei mene oikeaan suuntaan ja minä totesin, että meidän tulisi vastata komission ehdotuksen yhtä radikaalilla tavalla. Ja tässä on siis vastakkaiset kannat edessä. Mielenkiintoisia kommentteja kuultiin parlamentissakin jotku parlamentaarikoista ovat sitä mieltä, että rajojen avaaminen suurille rekoille on järkevää ja nopeastikin tämä asia täytyisi hoitaa. Ja jotkut ovat sitä mieltä, että asiasta voidaan keskustella, mutta herää kysymys vain siitä, että miten asia hoidetaan ja ketään se saisi pakottaa mihinkään. Ja sitten pohdittiin, että pitäisikö olla kansallisia määräyksiä vaiko eurooppalaisia määräyksiä käytössä. Eli tämä niin sanottu toinen blokki Ja sitten nämä koridori tai käytävä vaihtoehto ehdoin. Ja sitten jotkut ovat sitä mieltä, että suurempia rikkoja pitäisi sallita teille laisinkaan. Eli nyt tästä pitäisi löytää se kultainen keskitie. Mutta sanottakoon jo tässä vaiheessa, että jos ratkaisumalli on sellainen, että enemmistö on sen takana, niin minun mielestäni on sanomattakin selvää, että Pohjois-Euroopassa ja Brittein saarilla ja Irlannissa tuttu ratkaisumalli, siihen ei puututa eurooppalaisen lainsäätäjän toimesta. Sanottakoon tämä pohjois-eurooppalaisille, Brittein saarilla asuville tai irlantilaisille. Brittein saarilla ja Irlannissa on olemassa korkeusrajoituksia, Pohjois-Euroopassa tämä pituusrajoitus. Jos löydämme järkevän kompromissin, niin tietenkin sen täytyy olla sellainen, että kaikki voivat jatkaa totutulla tiellä, mutta jos emme löydäkään kompromissia, niin silloin tilanne muuttuukin jo hankalammaksi, sillä silloin sovelletaan kaik- kaikissa maissa tätä samaa ratkaisumallia, mutta minä uskon, että me löydämme toimivan kompromissin ja tänäänkin jo on käyty hyviä keskusteluja en halua vielä sanoa, että mihin suuntaan ollaan menossa, mutta ehkäpä komissio voisi kertoa meille enemmän siitä, että miten se voisi tukea meitä jatkotyöskentelyn tiimoilta. Eli tämä on tämänhetkinen tilanne ja mielenkiinnolla jäänkin jo odottamaan kollegoiden kommentteja. Toivottavasti tästä kehkeytyy mielenkiintoinen ja hedelmällinen keskustelu. Kiitoksia. Thank you very much, Miss Oikein paljon kiitoksia kollega Lightbreed ja puhuja luettelo on pitkä kuin nälkä vuosi. Eli lyhyitä ytimekkäitä puheenvuoroja. välttämättä teidän ei tarvitse lähteä kaikkea jo sanottua toistamaan. Eli Mr. Savama, Mr. Benny, Mrs. Lichtenberger, then Mr. Van Dalen as the shadow. Siinä varjoesittelijät ja sitten Mrs. Meissner, Mr. Fiona, Mr. Walkman Cole, Mrs. Foster, Mr. Ertug, Mr. Higgins. Okay. Now we've got Mr. Ja sitten vielä kollega Tikau ja kollega Frigo. Siinä puhuja lista. Niin, huonona tapana on se, että kun keskustelua on jo lähes käyty, niin sitten yritetään vielä pyytää puheenvuoroja. No niin, eli ensimmäinen, toinen ja kolmas, ja siinä oli puheenvuorolista, ja kollega Selana ensimmäisenä. Mr. Chairman, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi yksi kattava ajatus, tällainen kattava tavoite koko tässä lainsäädännössä minun mielestäni sen pitäisi olla, että siitä pitää tulla selkeää ja johdonmukaista. Kaikki odottavat sitä meiltä. Valmistava teollisuus, rekka, ala, kuljettajat ja viimeiseksi eikä vähimmäiseksi kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset, koska heidän taloutensa ovat vaarassa ja työpaikat samoin. Tämä on osa yhtälöä, joten me tarvitsemme johdonmukaisuutta ja selkeyttä. Ja tämän lisäksi pitäisi miettiä sisällön tavoitteita. Aivan ensiksi ympäristö, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävät rekat. Tähän voimme pyrkiä ja tähän voimme päästä. Meillä on paljon tässä yhteisiä tekijöitä. En näe juurikaan tässä ongelmia, kun katsotaan näitä tarkistuksia. Voimme keskustella, onko 600 vai 800 milliä siellä tai täällä ja miten se lasketaan ja niin edelleen, mutta nyt ei pitäisi käyttää liikaa aikaa näihin laskelmiin, tämän tyyppisiin ongelmiin. Ja sitten turvallisemmat ajoneuvot. Tämä liittyy paljolti siihen, missä meillä on paljonkin yhteistä maaperää. Varmasti siitä tulee kompromisseja myös esiin, mutta sitten nämä rajat ylittävät kysymykset. Minä en lähde tässä luettelemaan näitä kaikkia, mutta mietin tässä hiukan sitä. Niin kiitoksia muuten vielä kerran, herra Leichtfried on tehnyt kattavaa työtä tässä asiassa. Mutta minulle jäi mieleeni kysymys. Tässä on nämä neljä eri luokkaa, kun puhutaan rajat ylittävistä kysymyksistä kolme näistä neljästä ovat suunnilleen sama. Ja siellä on hyvin vähän eroja, onko kyse Suomesta, Ruotsista. Ja sitten on tarkistuksia, jotka tulevat niistä maista, joissa on koeaika, Tanska, Alankomaat. Siellä on, saatiin tämä koeaikapäätöksen jo 2011. Mutta sitten on vielä tämä Benjonin käytävä. Mutta kaikki nämä kolme ovat lähestulkoon sama asia, joten odotan kovasti kompromisseja, joissa myönnetään se, että loppujen lopuksi me emme voi sulkea rajoja. Tämä on asia, jota ei pitäisi tehdä. Se on kaikista tärkein seikka. Tässä tältä osin kiitoksia. Mr. Benyon Corridor. Kiitos kollega Benion väyliin liittyen. I do admit. Kyllä, juuri niistä. Ensinnäkin kiitokset Brianil ja kiitos kuuluu sinulle sen takia, että olet tehnyt hartiavoimin töitä ja tehnyt hyvää yhteistyötä kanssamme tämän mietinnön tiimoilta. Ja kuten kollega Sarvamaa jo totesi, niin toivottavasti kompromisseja löytyy useimpiin esillä oleviin kysymyksiin liittyen. Mutta on olemassa myöskin kysymyksiä, joiden tiimoilta meidän täytyy päätyä yhteisiin parametreihin, eli mihin meidän tulisi keskittyä. Meidän tulisi keskittyä siihen, että että rekat olisivat turvallisempia ja vihreämpiä. Mielestäni meidän ei tulisi lähteä mitään suurta vaatimuslistaa laatimaan, eli painon ja pituuden suhteen, sillä jos näin toimisimme, niin siinä kävisi niin. Eli makupaikan laajentaminen, jos sille annetaan enemmän tilaa, niin sitä ei voitaisiin käyttää sitten taas energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen, eli tässä pitää olla hyvinkin tarkkana. Ja mitä tulee tähän rajat ylittävään ulottuvuuteen, niin kyllä jäsenvaltiolla pitäisi olla mahdollisuus päättää tarvittaessa siitä, että haluatko ne tällaiset rekat vai eikö. Joka tapauksessa me tarvitsisimme eurooppalaiset säännöt, jotka liittyvät modaalimuutoksiin, ympäristövaatimuksiin, ja mahdollisiin käytäviin liittyen, mikäli sille tielle ylipäätään lähdetään. Mitä tulee vaihtoehtoisiin polttoaineisiin liittyen, niin olisi hienoa, jos vähähiilisiä teknologioita suosittaisiin tässä näiden muiden rinnalla, sillä nykyinen lainsäädäntö on innovoinnin puolella ja uuden teknologian puolella. Eli meidän ei pitäisi mitään uusia toimintamahdollisuuksia sulkea kättelyssä pois. Ja mitä tulee näiden taakse asennettaviin siivekeisiin, niin haluaisin kuulla asiasta enemmän komissiolta. Eli miksi komissio ei tähän liittyen esittänyt mitään rajoituksia? Tässä on hiukan tutkittu ja selvitelty asiaa ja minä uskon, että kompromissi hämöttää. Tuskin tämä aiheuttaa niin suuria ongelmia kenellekään. Sellaisia tarkistuksia en voi hyväksyä, jossa meillä pitäisi olla tällaiset mobiilit selvitysjärjestelmät, Joissakin jäsenvaltioissa on jo investoitu julkisia varoja tähän toiseen järjestelmään. Ja tästäpä syystä meidän tulisi olla tässä suhteessa hyvinkin tarkkana, kun tätä ylikuormausta vastaan yritetään ö, taistella. Jos meillä olisi ajoneuvoissa nämä laitteet, niin se helpottaisi muun muassa kuljettajien ja teollisuuden tilannetta, mutta tästä ei pitäisi tehdä pakollista. Ja sitten mitä tulee näihin tarkastuksiin, niin kysyisinkin komissiolta seuraavaa. Ehdotus, joka liittyy yhteen punnitukseen per 2000 tiekilometriä, mielestäni tämä tarkoittaisi sitä, että kolmen päivän välein tarkistus toteutettaisiin, ja se menee mielestäni kyllä hiukan liian pitkälle. Vielä kerran paljon kiitoksia ja mielelläni lähden keskustelemaan näistä asioista kollegoitteni kanssa, jopa Evankin kanssa, joka ehdottaa, että ei tarkistuksia toteutettaisi laisinkaan. Danke. Kiitos. Niin kuin tiedätte, minä ei olisi tällaista ajatusta lainkaan valvontaa. Puute on tietysti jäsenvaltioissa, että ei ole mitään painovalvontaa pitkillä väylillä voidaan nähdä 200 kilometriä ennen kuin tapahtuu mitään valvontaa, ja tämä tapahtuu kenties kerran vuodessa. Joten, joten pystytäänpä rauhallisena tässä valvonnan, valvontakertojen lukumäärässä. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät pane voimaan eurooppalaista lainsäädäntöä, ne tekevät selvästikin niin, että ei ole riittävästi valvontaa, että voitaisiin taata edes vähimmäisnormit, mutta, mutta nyt itse kompromissiehdotukseen haluaisin vain sanoa anteeksi. Niin minä vain halusin vastata hänelle, siksi minä puhun englantia. Mutta nyt siirrynkin sitten Saksaan takaisin. Yksittäistä tarkistuksista. Joitakin pieniä varauksia minulla tietysti on tarkistuksiin, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Se, että luetellaan eri kategoriat, sähkö, ja hydrogeeni, se riippuu siitä, miten ne tuotetaan. Jos energia tätä varten tulee hiilivoimaloista, ei ilmaston kannalta synny mitään myönteislopputulosta. Ydinvoimakin on ongelma, mutta kysymys on CO2-päästöistä, niin silloin ensisijaisesti tämä on ongelma. Tämä on asia, mitä pitäisi vielä miettiä, miten tämä voitaisiin muotoilla niin, että se todella liittyy koskisi energian toimittajaa, koska muutenhan tämä ei tietenkään ole mitenkään rehellistä, koska silloin minä vain tulen seuraavaan jalostusvaiheeseen ja sitten ongelma on sillä selvitetty. Sitten toinen asia, joka minua kiinnostaisi, on se, että meillä on olemassa tämä pidennys, joka koskee työsuojelua. Ajattelen nimenomaan kuljettajia ja meillä on ehdotus siitä, että tapahtuu pidennys myöskin näiden siivekkeiden myötä, mutta johtaa tuleeko tästä kokonaisuusan yksi metri, koska silloin tätä ei voida enää lastata äh, kombinoituin yksityisessä kuljetuksessa, koska jos meillä on molemmat mukana, silloin tästä syntyy todellakin ongelma. Nämä ovat ne ongelmat, jotka ovat puhtaasti teknisiä, mutta yksityiskohdista voidaan varmastikin varjoistelijoiden kokouksissa vielä kerran keskustella. Mitä tulee kaikkeen siihen, mikä koskee rajat ylittävää liikennettä, minun on todettava ensinnäkin, jos me niin sanoakseni teemme jotakin sellaista kuin maantieteellisen määritelmän, että pohjoisessa saadaan kyllä, mutta etelässä ei, ja että yksistään vuoristomaissa ei saisi, olisin hyvin kriittinen, koska tämä on asia, joka oikeudessa katsottuna on ongelmallinen, jolloin on erilainen lainsäädäntö eri jäsenvaltioissa. Tämä on melko ongelmallista. Eri asia on sitten se, jos jokainen maa itse voi päättää. Se on sitten luku sinänsä. Mutta jos mahdollisuutena esitettäisiin, että pohjoisessa tämä on sallittu, etelässä taas ei, ja että alpeilla ei käy tai siellä tai täällä käy, siitä tulee vaikeaa, koska täytyy olla johdonmukaisuutta tätä asiaa on tutkittava tältä kannalta hyvin tarkkaan, koska muuten tästä voi aikaa myöten tulla ongelmallista. Minusta on myös melko, melko suuria vaaroja silloin, jos tämä ovi avataan. Olen tätä muutaman kerran jo korostanut, mutta pidän edelleenkin tätä väittämääni pätevänä. Tämä on ongelmallinen kysymys. Jos ne valtiot, jotka ovat päättäneet tätä vastaan, siis näitä territorium nicht zu erlauben, ökonomisch. Megarekkoja vastaan, koska silloin ne päätyvät taloudellisesti ja muillakin tavoin sellaisen painostuksen alaisiksi, että ne joutuvat sitten käyttämään miljardeja tällaisten käytävien rakentamiseen. Niin, että jotkin suuret yritykset sitten saavat tämän pienen hyödyn. Minun täytyy sanoa, että me olemme kaikki kuulleet tulokset, mitä tulee nimenomaan markkinavääristymiin, josta hyötyvät suuret yritykset ja se, miten kustannukset siirtyvät äh, valtiolliselle tasolle. Ja sitten me kaikki ihmettelemme sitä, että valtiot ottavat tekemään velkaa, eikä niillä, eikä niillä enää ole rahaa. Kaikki nämä kysymyksen asettelut, minä olisin hyvin varovainen niiden osalta, koska mahdollisesti tässä avataan ovia muille asioille ja saadaan päinvastainen tulos kuin mitä halutaan. Nimittäin tämä johtaa siihen, että tapahtuu painostusta sellaisia valtioita kohtaan, jotka eivät pelkästään muutaman suuren yrityksen hyväksi Euroopassa ole valmiita laajentamaan eh, teitä niin, että nämä suuret eh, rekat pystyvät kulkemaan niillä. Tämä on sellainen painostus, jota tulee olemaan, tätä täytyy pitää mielessä, sitä tulee askel askeleelta. Ja sitten meillä on ongelmia, jotka merkitsevät epätasa-arvoisuutta niitä maita kohtaan, jotka maantieteellisistä tai muista syistä ovat tilanteessa, jossa niiden on vaikea ottaa käyttöön näitä normeja. Olisin tässä hyvin varovainen. On tunnettua, että minä olin hyvin epäileväinen ylipäätään, koska toisaalta me käytämme paljon rahaa rautateiden kehittämiseen ja sitten saman aikaan me annamme luvan kilpailijalle, joka voi toimia entistä edullisemmin, mutta saman aikaan kuitenkin kustannukset päättyvät julkisen tahon kannettavaksi, joten minulla on edelleenkin omat epäilykseni. Van Dalen. Dank u wel, voorzitter. Collega Van Dalen. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihana tilanne. tieliikenteen nimissä, ympäristön nimissä täällä nyt ajetaan näitä megarekkoja ja nyt parlamentilla on mahdollisuus kommentoida asiaa tieliikenteen nimissä. Kyllä meillä nyt on etuoikeutettu asema, varsinkin kun katsotaan, mitä näihin ekokombi-ajoneuvoihin liittyen on jo tutkimustietoa tarjolla. Voisit kuvitella, että asiat ovat kunnossa ja asia on päätökset voidaan tehdä hyvin nopeasti. Minun mielestäni komission ehdotus ei ole mitenkään radikaali, vaan tasapainoinen. Tietenkin siihen voidaan tehdä vielä tiettyjä tarkistuksia, mutta minun mielestäni keskustelun ei pidä, pitäisi venyä turhaan. Esittelijä totesi, että kyllähän tässä ongelmiakin on vielä tiellä. No, ratkaistaan ne sitten. Yhtenä ongelmana on tämä kollega Lichtenbergerin kommentti. Häntä kuullessaan ja kun katsoo hänen tarkistuksiaan, niin keskustelun tulos on se, että meillä tulee olemaan sellaiset määräykset, joilla sanotaan, että kuinka suuri tämä ohjaamossa oleva kuljettajalle tarkoitettu matkustamo on, mutta turvallisuuteen liittyen ei tehdä yhtään mitään. Eli me tuemme kylläkin tätä innovoivaa lähestymistapaa, pidettäköön kiinni komission ehdotuksesta. Meidän ei tulisi lähteä viilaamaan pilkkua niin kuin yleensä tässä parlamentissa tehdään, vaan että me todellakin yritämme vaalia alan tulevaisuutta, vaan pidetään kiinni komission esityksestä. Ja minä uskon, että asia näiden ekokombi-ajoneuvojen osalta saadaan sitten ihan parissakin kokouksessa kuntoon. No olisikin ollut aivan liian suuri ihme, jos täällä oltaisiin oltu teidän osaltanne samaa mieltä muiden kanssa. Kollega Koch. Puheenjohtaja on hiukan pettynyt. Yksikään aihe ei näytä olevan yhtä populistisesti, epätieteellisesti ja ideologisesti käsiteltävänä kuin tämä aihe. Totta kai raskaat rekat voivat rasittaa teitä, mutta ne voivat myöskin vetää mukaansa investointeja, mutta ylikuormitut rekat ovat ennen kaikkea vaara infrastruktuureille ja tieliikenteelle. Ja kun muut järjestelmät, jarrutukset, joustukset ja muut, jos niitä ei ole sovitettu asemoiksi, niin siksi pitäisi ottaa käyttöön automaattisia punnituslaitteita. Miksi ovat nämä jättirekat tärkeitä ympäristölle, tehokkuudelle, turvallisuudelle. Tämä koskee kaikkea muitakin liikennemuotoja, miksi siis tieliikennettä. Muutokset tapahtuu sekä edessä että takana, mutta tietysti myöskin suurempia uudistuksia. Ja tätä kautta tulee myöskin uusia mm, malleja, jotka viittavat tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos, Meissner. Kiitos ja seuraavana edustaja Meissner. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle tästä rauhallisesta lähestymistavasta. Me tiedämme, että tämä aihe herättää suuria tunteita erityisesti silloin, kun kyse on pituuksista ja painoista ja rajat ylittävästä ulottuvuudesta. Me tiedämme, että monien asian tiimoilta olemme samaa mieltä, eli turvallisuus, sitä me ajamme kaikki, mutta tämä viides asia kokonaisuus on se, josta, johon liittyen kompromissi vielä puuttuu. Kyllä meidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että jollakin liikenteen alalla voidaan päästä innovoivasti eteenpäin. Tietenkin me kaipaamme intermodaalisuutta, mutta tehokkuuden lisäämisen nimessä. Ja kokemuksesta olemme oppineet, että nämä suuremmat ja tilavammat, mutta ei välttämättä painavammat rekat, niin tuovat hyötyjä mukanaan. Ja mitä tulee tähän rajattavaan, rajat ylittävään ulottuvuuteen, niin sisämarkkinoiden osalta olemme aina lähteneet liikkeelle siitä, että liikenne olisi rajat ylittävää. Me puhumme jo Euroopan laajuisista verkostoista on tietenkin selvää, että kaikkialla kaikkia asioita ei voida hoitaa ja se ei ole tarpeenkaan. Ja täällähän sanotaan, että jäsenvaltiot voivat itse päättää, haluavatko he käyttää tällaista mahdollisuutta vaiko ei, eli onko heillä tällainen infrastruktuuri vaiko ei. Tämä ei ole ehkä paras mahdollisen vaiht- vertaus, mutta pohjoisessa, Pohjois-Saksassa ja Alankomaissa kuljetukset painottuvat jopa sisävesiväylille, mutta sitä eivät löy, sellaista vaihtoehtoa ei kaikkialla ole olemassa, mutta halusin tämän kuitenkin sanoa. Eli jos jossakin maassa infrastruktuuri on tarjolla, joka tukee tiettyä innovointia, niin miksi sitä mahdollisuutta ei sille annettaisiin? Ja mitä tulee tähän rajat ylittävään luonteeseen, niin me olemme laatineet aiheeseen liittyvän yhteisen tarkistuksen ja logistiikkapuoleltakin on esitetty samansuuntaisia toivomuksia. Eli jos kahdenkeskisiä sopimuksia alueiden maiden välillä solmitaan, sanoen, että tätä infrastruktuuria käyttäen tämä onnistuu, eli jos on mahdollista, niin nämä suuremmat rekat ja vähän ehkä painavammat rekat voivat liikennöidä niin mikä ettei, ja sitten käytettäisiin näitä tukijärjestelmiä ajoneuvoissa, esimerkiksi jarrujen vahvistusjärjestelmiä ja kuljettajan koulutuspalveluita tarjoamalla. Näin voitaisiin tehdä, koska halutaan varmistaa, että tällaisia liikennöintimahdollisuuksia käytetään, mutta vain ainoastaan niille varatuilla väylillä. Emmehän me voi vastustaa sitä, lähestymistapaa, jos me haluamme todellakin tällaista yleiseurooppalaista liikennettä vaalia. Kiitoksia. Kollega Fjellner. Uh, Kiitoksia kovasti. Nyt on pakko sanoa, että tämä on ensimmäinen käyntini liikennevaliokuntaan. Tähän meni kymmenen vuotta. Oikein mukavaa olla täällä. Minulla oli tiettyjä tarkistuksia, joista halusin seurata keskustelua. I, I... Tarkastettiinko viisumi tuossa ovella? No kyllä nämä rajat ovat vielä auki tänne huoneeseen sentään, mutta halusin kuulla tiettyjä argumentteja täällä keskustelussa, varsinkin äh, Lifefieldiltä. Minua huolestutti hiukan, kun luin tämän mietinnön. En ole tähän tottunut, mutta nyt kun äh, itse sanoitte, että teidän kantanne oli aika äärimmäinen, kun puhuttiin rajat ylittävistä näkökohdista, ehkä tämä selittää hiukan Tietenkin voi sanoa, että no kyllä me tiedämme, mikä hänen kantansa on, hän on ruotsalainen, ei siinä mitään, mutta minä e, tulin tänne oikeastaan sen tähden, koska olen myös e, ympäristövaliokunnassa. Minä olen tottunut e, siihen, että ympäristövaliokunnassa suhtaudutaan epärealistisesti liikenteeseen no ehkä tässä no, paljastan tiettyjä ympäristövaliokunnan kollegoja, mutta meillä on tässä ympäristöystävällinen ratkaisu. Ja sitten tässä valiokunnassa ei haluta, haluta äh, tarkastella kysymystä. Vihreät ovat äh, kaikkia vastaan, olipa kyse mistä tai äh, milloin tahansa, mutta joka tapauksessa minun mielestäni tässä minä haluan kannustaa vain. Niin aivan lopuksi sanoisin, että Carry on, thank you. but lost, I only have one point. Niin, minulla on tässä vielä yksi asia, hyvät kollegat. Jos halutaan pitäytyä yhdessä periaatteessa, niin minä hyväksyn sen, että kukaan ei halua pakon edessä hyväksyä pidempiä ja painavampia rekkoja. Näin voidaan ajatella, mutta ei pidä rajoittaa niitä, jotka ovat sitä mieltä, että se voisi olla ratkaisu ei pelkästään maassa tai sitten siirtymämaassa, jos pitäydytään tässä periaatteessa, ettei pakoteta ketään, mutta ei tuomita ketään myöskään. Siinä tapauksessa valiokunta voi päästä oikeaan ratkaisuun ajatellen ö, liikenneteollisuutta, samoin kuin ympäristöä ja taloutta. Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Vatman Kohl. Kiitoksia oikein kovasti. Kollega Leichtfried sanoi aluksi, että Griffenvier. Kyvyt hitkäytön ei tule muuttua, ei pohjoisessa eikä äh, Irlannissa. The current practice should not... Äh, sanoisin, että nykykäytäntöä ei pitäisi muuttaa Itävallassa, Ranskassa tai missään muuallakaan, mutta me, meillä on kyllä hyviä käytäntöjä olemassa ja meidän pitäisi olla varovaisia, kun annetaan tulevaisuutta, an, tulevaisuuden näke, näkymiä näille hyville käytännöille. Meillä ei ole rautateitä ja vesiväyliä kaikkialle. Meillä on hyvin myönteisiä kokemuksia alankomaista ja meillä on myös tieteellisiä tuloksia. Sen jälkeen, mitä Rova Meissner ja herra Koch sanoivat, niin minun mielestäni meidän pitäisi noudattaa tässä läheisyysperiaatetta. Me tarkistuksillamme pyrimme puuttumaan niihin huolenaiheisiin, joita kollegat ovat esittäneet ajatellen sitä, että nämä jättirekat esimerkiksi olisivat vaarana pyöräilijöille. Meillä on paljon kokemuksia tästä, sitä emme todellakaan halua. Nykyiset väylät pitäisi määritellä. Niinpä herra Benjon, minä pidän teistä kovasti, mutta minä en pidä näistä Benjon käytävistä, koska niissä on, niin oikeastaan siinä ei läheisyysperiaatetta noudateta, joten haluaisin, että te hiukan siirtyisitte tässä asiassa ja saisimme aikaan kompromissin tämän, tätä kautta. Kiitos. Olkaa Foster, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ja toistan jotakin kommenttia, joita on esitetty, koska meidän pitäisi pystyä löytämään ratkaisu. Laajalti katsottuna me Isossa Britanniassa tuemme muutoksia, joista nyt keskustellaan. Niitä on jo tapahtunut, koska jossakin tarvitaan tällaisia mahdollisuuksia. Mitä tulee suunnitteluun, joku puhuu näistä kaksoisvuoteista ja sen sellaisista rekoissa – Totta kai tähän suunnitteluun liittyy aina myöskin tyyppihyväksytä suunnitelma mitä tahansa. Jos on puhuttu valmistajien kanssa, niin yksi avainkysymys, mitä tulee suunnitteluun, on se, että mikä on näkyvyys kuljettajien kannalta, ei pelkästään tämä pituus. Ja tieto, jonka minä olen saanut valmistajilta, on, että he tekevät kovasti työtä koko ajan parantaakseen näitä asioita, koska se on se kysymys, joka liittyy tieturvallisuuteen, ja siitähän on puhuttu, jos kun ihmiset kulkevat eri puolilla tieteen niin edelleen. Ja äm, tämä tyyppihyväksyntä on tärkeä kysymys. Selvästikin meidän kannaltamme olennaista on tehnyt tarkistuksia 79 ja eräitä muita, jotka liittyvät nämä yhdessä herra Higginsen ja muiden kollegan kanssa ja, ja herra Leichtfried on myöskin ottanut asian esille, joka liittyy ajoneuvon korkeuteen, koska olisi mahdotonta muuttaa käytänteitä, joita on, mutta niin kuin tiedätte, on tärkeää, että jatkamme sitä, mitä tähän saakka on tehty selvästikin <clears throat> tarkistuksissa. Ja on olemassa tiettyjä painostusryhmiä Iso-Britanniassa ja muualla, jotka ei pysty lukemaan tarkistuksista tai ymmärrä, mitä ne tarkoittavat. Ja väitetään, että kun me tarkistuksessa ehdotamme, että katsottaisiin, tarkasteltaisiin sitä pitempiä ajoneuvoja, mutta emme kuitenkaan määrää sitä, mitä jäsenvaltiot tekemään me käymme siis keskustelua siitä, miten teemme pitempien rekkojen kanssa, miksi Pohjoismaissa, jotka ovat, mutta ei Pohjoismaissa ole mitään valtaisia rautatieverkostoja, joille voitaisiin laittaa muita vaihtoehtoja, joten he tarvitsevat suurempia rekkoja. Meidän pitää siis katsoa, miten asia käsitellään asian mukaisesti. Se, mikä on, mikä on soveliasta Iso-Britannia, 60 tonnia ei ole välttämättä se, mitä halutaan sekä liian suuri, meidän pitäisi katsoa, mm, pysäytäänkö mä nyt pitkät, lorit, pitkät rekat johonkin tiettyihin maihin. Well, that's where you're looking at the road safety. Mitä tulee sinne tähän tyyppihyväksyntään ja tietoturvallisuuskysymyksiin? Se, että pitäisi hyväksyä ajoneuvoja, joissa on laitteita, joilla voi olla kielteinen vaikutus tietoturvallisuuteen jossakin muualla – voi olla myöskin kysymys. Ja myöskin nämä pakkojärjestelmät, jotka nousivat esille, ja rangaistus, rangaistukset, mistä tämä on liian määräilevää. Ja tämä on liian kallista, että ryhtäisiin istämään tällaisia määräyksiä jäsenvaltioille ja toimijoille. Haluamme kiittää esittelijää. Toivon, että pääsemme lopputulokseen asiassa. Mitä tulee näihin raskaampiin tavaroihin, ajatellen tällaisia hybridirekkoja, ne ovat sellaisia, jotka liittyvät myöskin suunnitteluun, mutta täytyy katsoa ennen kaikkea silloin painoa. Me pyrimme kaikki kulkemaan samaan suuntaan kunnioittain toistamme maita, kunnioittain sitä, että tästä täytyy käydä tiukkoja kahdenvälisiä keskusteluja, eikä kuitenkaan niitä pyrittäisiin pakottamaan jäsenvaltioita hyväksymään niitäkin asioita, joita ne pysty, jotka pysty hoitamaan. Pitää löytää asianmukainen ratkaisu. Ja täysin katsoa myöskin, miten pienyritykset voisivat toimia, koska ne ovat riippuvaisia siitä, miten tuotteita kuljetetaan tuotteita, joita me haluamme. Kiitos. Kollega. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch zunächst, äh, auch ich möchte mich zunächst bedanken für den Kollega Ertuk, olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset esittelijälle hänen tekemästään työstä. Mielestäni voi olla aika lailla vaikea pysyä itse asiassa, Kyllä kuulemani aiheutti vatsanväänteitä ainakin silloin tällöin. Tämä on tyyppinen esimerkki siitä, että miten voidaan ajaa lobbareiden asiaa. Ja perustelen sanomani sillä, että juuri tämä ehdotus, joka liittyy näihin EMS-rekkoihin, se tukee vain yhtä alaa, eli kontin siirtäjiä. Vain ja ainoastaan ne hyötyvät tästä. Kuljetusalan yritykset ovat nyt heränneet. Nämä pienet yritykset, niillä on ehkä 4-5 rekkaa. Ja he ovat huomanneet, että tästä ei ole heille mitään hyötyä. Päinvastoin. Hinta, paine kasvaa entisestään. Ja kilpailupaine kasvaa myöskin entisestään. Niin lisättäköön tähän, että mielestäni tämä on väärä lähestymistapa. antaa mahdollisuus rajat ylittävään liikkumiseen. Tässä on turha kiertää asiaa kuin kissa kuumaa puuroa, sillä tästähän on kyse. Eli tässä edetään pikkuhiljaa, eli ensin sanotaan, että kokeillaan asiaa. Meillä on kokemuksia Saksasta. Oikein hyviä esimerkkejä löytyy. Voisin jopa väittää, että Euroopan unionin pitäisi todellakin panostaa näihin käytännön kokeisiin. Niiden tarkoituksenahan on selvittää tieteellisesti, mitä hyötyä tai haittaa näistä järjestelmistä on, mutta nämä kokeilut, ne ovat vääristyneet, koska niitä ei ole alueellisesti rajattu, eikä myöskään ajallisesti, eikä alueellisesti, joten kyse on ollut vain ja ainoastaan kokeiluista. Ja ehkäpä saan lisätä tähän vielä sen verran, eli että miksi sanoin, että tämä olisi tyyppinen esimerkki siitä, miten lobbareiden puolesta asioita ajetaan. Kollega Lichtenberger sanoi aika paljon aiheeseen liittyen. Nyt puhumme vain ainoastaan näistä ökolainereista, eli näistä positiivisista aspekteista, mutta emme laisinkaan siitä, että tämä kehitys on omiaan vaikuttamaan myöskin siihen. Minä siis voin toistaa tämän uudemman ja uudemman kerran, koska äh, faktoja löytyy vaikka kuinka paljon. Eli näiden rekkojen, jättirekkojen käyttöönotto johtaa siihen, että yhä vähemmän liikennettä on kiskoilla ja enemmän teillä ja se taas tarkoittaa sitä, että tilanne muodostui sellaiseksi kuin kollega Lichtenberger kertoi. Tietenkin lobbareilla on voimavaroja taustallaan, mutta veromaksaja tässä joutuu sitten maksumieheksi ja tätä minä en voi hyväksyä. Kollegat ovat täällä todenneet, että tämä olisi ekologisesti järkevää, mutta kertokaapa minulle, kuka loppujen lopuksi maksut maksaa. On tietenkin selvää, että jossain vaiheessa jokainen haluaa hyötyä tästä uudesta järjestelmästä. Eli tavarakuljetus siirtyy teille ja veromaksajat joutuvat maksumieheksi. Jäsenvaltiot voivat tietenkin tehdä mitä lystäävät, mutta kyllä minun mielestäni meidän täytyy tarkemmin katsoa vielä näitä kokeiluita. kokeiluja. Kiitoksia. Kollega Higgins. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ehdotus on oikeastaan naurettava, koska tässä puhutaan vihreistä ja vihreiden loppauksesta, että yritetään laittaa tieliikenne, raideliikenne vastakkain. Me, he eivät kuitenkaan elä tässä maailmassa. Minä olen nähnyt tämän Irlannissa, jossa vihreät esittivät aivan naurettavia ehdotuksia. Ja sitten hallitus ei siinä lähti mukaan. Ja tässä herra Rouva puhui myös asiasta ajopiirturien kysymyksissä ja en lähde siihen nyt, mutta mitä ne puhutaan näistä johtopäätöksistä kompromisseista, niin voidaan uskoa, mutta niin kuin herra Sarvamaa sanoi, hän on varjoesittelijänä ja Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta, me olemme saarivaltioita ja me haluamme juuri 4,6 metriä pituudeksi. Yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt tässä omalle tielleen, mutta minkä tähden tässä meille sanottaisiin saarivaltioille, että ei voi tuoda sen tähden, että ei ole rajaa. Mutta tämähän on todellakin outo tapaus, kun puhutaan Euroopan unionin vapauksista. Ja tämä liittyy nimenomaan tavaroiden, palveluiden, pääoman siirtoon, joka on vapaata. Me emme tässä noudata myöskään perussopimuksia, koska tässä toimitaan aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, joten olen tyytyväinen Votman Kuulin ja maisterin kannanottoihin, mitä tulee rekkoihin, kun puhutaan esimerkiksi Ruotsista, Suomesta ja e, Baltian maista. Siellä tarvitaan näitä rekkoja, jos halutaan kuljettaa tavaroita. Meidän ei pitäisi lähteä keskusteluun, joka on tietenkin, että vastaan. Ja tästähän on kyse. Jos e, tieliikenne on pelottavaa. Kyllä rinnalla voi olla raideliikenne. Ja minä olen keskustellut usean otteeseen Sarvamaan kanssa ja muiden kollegojen kanssa ja haluaisin erityisesti kiittää Jackie Fosteria hänen tuestaan 062, jonka kautta että maat tulevat mukaan. Ja loppujen lopuksi kysehän on läheisyysperiaatteesta ja se on olennaista tämän tyyppisessä kysymyksessä. Kiitoksia. Mrs. Tikau. Edustaja Tikau. Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra Higgins mainitsi siitä, että me olemme keskustelleet näistä asioista jo ajopiirturin yhteydessä – mitä tulee pituuteen painoon, olemme huomanneet, että tällä hetkellä ratkaisu, joka löytyi, se ei ollut riittävän kypsä. Emmekä saaneet tätä mukaan silloin, kun puhuimme äh, älykkäistä ajopiirtureista, mutta olimme kuitenkin sitä mieltä, että kaikista sopivin alue olisi eh, täällä juuri tässä eh, pituutta ja painoa käsittelevässä lainsäädännössä. Eli älykkäät ajopiirturit, niiden avulla voidaan mitata painoa ja voidaan tarkastaa todellakin eh, rekan paino. Tämä on toteutettavissa teknisestikin, vaikka ratkaisu ei vielä ole täysin kypsä, mutta se on teknisesti mahdollinen. Ja olen sitä mieltä, että automaattinen massan raportointi mahdollistaisi paremman tieturvallisuuden. Niinpä pyytäisin, että kollegat tukevat tarkistusta, koska sitä kautta voidaan lisätä turvallisuutta. Ja edustaja Kaaman seuraavana. Niin jos komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen, niin sitä ennen pitäisi tietenkin vaikutusanalyysi toteuttaa ja se puuttuu tällä hetkellä. Ja nämä kokeilut, niitä ei ole arvioitu laisinkaan. Niitä toteutetaan muutaman vuoden ajan, mutta ei ole tutkittu tuloksia laisinkaan, ja se olisi ollut edellytys ylipäätään lainsäädännön ehdotukselle. Fraunhofer tutkimuslaitos on ilmoittanut, että 35 prosenttia tavarakuljetuksesta siirtyy kiskolta tieliikenteelle. Me tietenkin haluamme, että suuntaus oli toisenlainen, päinvastainen, ja meillä on ilmastotavoitteet vuoteen 2020 mennessä, ja myöskin valkoisessa kirjassa nämä tavoitteet ovat mainittuna. Ja jos joku tätä vastustaa, niin voin sanoa, että eivät ne vihreät tätä vastusta, vaan komissio itse rikkoo näitä määräyksiä. Teitä ei tämä asia näytä kiinnostavan laisinkaan, eli mitä muita vaikutuksia tällä olla, voisi olla, joten me emme voi EU-ssa toimia siltä, perust siltä pohjalta, että jokainen maa toimii miten lystää. Poikkeuksena olivat Suomi ja Ruotsi, koska heillä oli nämä pitkät rekat käytössä ja sanottiin, että tämän takia ei pitäisi näiden maiden jäsenyyttä estää. Eli me voimme suostua tähän poikkeukseen ja mm, komissaari Kallas antoi myöskin tämän tyyppisen vastauksen, mutta nyt pari vuotta myöhemmin ilmoitti, että eipä paljon kiinnosta, mitä aikanaan sanoin. Eli ei me näin voida toimia. Monia tilaisuuksia on järjestetty. Daimler AG-yhtiö, joka rakentaa näitä rekkoja, vastustaa tätä, koska he sanoivat, että jos rekat pitenevät, niin silloin logistiikkaketjuihin tulee ongelmia ja tällä on suuria vaikutuksia, ei ainoastaan hyötyä muun muassa kuljetuskapasiteetin kasvun myötä, mutta meidän täytyy muistaa myöskin, että rekat kulkevat joskus tyhjillään. Ja sitten mitä tulee painoon, niin Leverkusenissa pitää Rainin ylittävä silta sulkea, koska se on niin huonossa kunnossa, että eivät edes normaalit rekat voi sitä ylittää ja Hafelijoen yli kulkeva berliiniläinen silta suljettiin, koska bussit eivät kulkea siitä. Ja tämä tilanne on samanlainen Euroopassa, koska vain ainoastaan uusiin rakenteisiin investoidaan, mutta ei olemassa oleviin rakenteisiin. Ja jos tilannetta halutaan pahentaa, niin päästäkää nämä monsterrekat Euroopan laajuisesti liikenteeseen, niin silloin kyllä infrastruktuuri hajoaa. Ja me tiedämme, että jo ainoastaan siltojen saneeraaminen maksaa 30 miljoonaa, anteeksi 30 miljardia euroa, joten kyllä meidän täytyy todellakin toimia hiukan toisella tavalla. Kolme vuotta sitten Saksassa rekkalobbarit vastustivat näitä jättirekkoja. Niin kuin Karl-Heinz Schmidt totesi liittopäivien kokouksessa, hän sanoi, että moottoriteiden varsilta puuttuu näille rekoille suunnitellut pysähdyspaikat. Ja jos tilannetta halutaan pahentaa, niin kyllä kannattaa puhua EMS-rekkojen puolesta, joten meidän täytyy toimia aivan toisella tavalla, eli tehokkuuteen ja ekologisuuden panosta. Eli me tiedämme, että tämän ehdotuksen myötä siihen ei päästä, joten tämä täytyy py- pysäyttää tämä prosessi. Ja minä muistan, kuinka Nothasen Westfalenissa kuulemistilaisuus järjestettiin. Nimittäin ongelmana on se, että jos tälle tielle lähdetään, niin silloin tässä ollaan menossa ojasta allikoon, eli täällä ei olla enää 60 tonnissa, vaan 80 tonnissa, ja tälle tielle kun lähdetään, eli pikkuhiljaa edetään, niin silloin tässä mennään todellakin aina vain pahempaan suuntaan. Ja jos Nordrhein-Westfalen pitää tästä e-, ei-päätöksestään kiinni, niin silloin tämä vaikuttaa negatiivisesti heidän äh, muun muassa alankolmaalaisten kuljetusyhteyden tilanteeseen. Viittasin jo muutamaan järjestelmän heikkouteen, mutta ne eivät näemä komissiota kiinnosta. Infrastruktuuria pitäisi parantaa tai laajentaa, ja tämä tarkoittaa sitä, että muutamat yksittäiset yritykset tästä hyötyisivät, mutta tavan kansa joutuisi maksun mieheksi. Eli Tässähän voitaisiin väittää vaikka ja mitä, eli me voimme todellakin perustella, milloin me puolesta, puolamme jotain ehdotuksia ja milloin me vastustamme jotain. Me olemme aina vastustaneet äh, ydinvoimaa, mutta me olemme aina puolustaneet uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä, ja se oli oikea lähestymistapa, joten tästäpä syystä haluaisinkin todellakin tietää, että miksei tällaista vaikutusanalyysiä toteutettu lainsäädäntötyöskentelyn alkuvaiheessa, vaan vasta näin jälkikäteen, mutta toivottavasti tässä nyt ei mennä ihan mönkään. Excuse me, chair. I, I like you, and I... Anteeksi, herra puheenjohtaja, minä kyllä pidän teistä. Ja, niin. From me, I Ähm, Vain lyhyesti minun puolestani. Äh, Irlannissa yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä varmasti voidaan ratkaista se, että ne ovat toimineet laittomasti vuosia. Se ei ole täällä käsiteltävissä, mutta se voidaan ratkaista. Meidän täytyy tunnustaa se, että kun tämä tuli esiin, Yhdistynyt kuningaskunta Irlanti äh, missasivat koko jutun. Ei tässä voi muuta kuin itseään syyttää, mutta muista kysymyksistä minullekin tämä äh, on tässä on kyseessä tieturvallisuus. Tässä mennään sen ohi. Me puhumme vain kaupallisesta ulottuvuudesta. Ja tässä ohitetaan koko maantieturvallisuuskysymys ja siitä syystä minä olen pidempiä rekkoja vastaan erityisesti. Ja olen myös sitä mieltä, että meillä ei voi olla pidempiä rekkoja, jotka ovat kevyempiä, pidempiä, jotka ovat aivan saman painoisia kuin nykyisin olevat rekat. Jos pidennetään rekkoja ja sitten ne täytetään, niin totta kai tulee lisää painoa. Nyt pitää olla rehellinen ja sanoa, että me puhumme tässä myös painavammista ja pidemmistä rekoista. Ja e, Reetu, nyt kun puhuttiin tässä e, liikennetyhtiöistä, e, minä näen kyllä tässä tietyt edut. Sellaista halutaan totta kai, mutta kun puhutaan siitä, että kuka rakentaa infrastruktuurin, joka edesauttaa pidempien rekkojen liikennöintiä, niin silloin veronmaksajathan joutuvat laskun maksamaan. En minä lähde pitkin keskusteluihin siitä, että liikennöitsijät eivät maksa kustannuksia infrastruktuureista täysin. Kun lähdin mukaan tänne 89, siitä keskusteltiin liikennevaliokunnassa, eikä sitten sen jälkeen pidemmälle olla päästykään vielä. Mutta haluan, haluan puhua aivan suoraan. Niin toinen juttu, mistä pidän tässä. No sitten kun nämä nämä rautatiesillat, minkä tähden sitten puuttuvat kuljettajat niihin. Ja silloin leikataan näiden toimintaan. Vai sitten täytyy miettiä, miten korkeat nämä korkeat leveät ja painavat ovat nämä ajoneuvot. Ehkäpä tässä on kyse ainoastaan yhdistyneestä kuningaskunnasta, mutta kyllä tässä Varmasti muistakin on kyse. Ja sitten lopuksi vielä herra Lightfriedille. Olin hyvin pettynyt tähän mietintöön, koska minun mielestäni tässä suhtauduttiin aivan liian maltillisesti, varsinkin näihin asioihin. Mutta kompromissin hengessä olin tyytyväinen, kun pystyin jakamaan hänen näkemyksensä. Minun Äh, kun minä puhun brittinä, niin olen pidempiä, äh, raskaampia rekkoja vastaan. Ja sitten edustaja Kolmitsos. Thank you very much. Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos äh, kaikista 16 puheenvuorosta, mitä tänään saimme kuulla. Ja sanoisin, että yleisesti ottaen painopiste oli se, että se oli pitkälti korjausta tukeva, mutta kun me puhumme etenkin ö, turvallisemmista rekoista teille, Nyt on monia tarkistuksia, yhtä monta kuin päiviä vuodessa, joten siinä mielessä olisi ehkä hyvä katsoa, miten nämä asiat voitaisiin ottaa huomioon. Nyt haluaisin sanoa muutama sana näistä tarkistuksista. Ensinnäkin jotkin niistä todellakin pyrkivät parantamaan meidän ehdotuksemme laatua. Esimerkiksi tämä koskee sitä, mikä on tämä lisäpaino eh, lupajärjestelmä, ja siinä on muita tarkistuksia, jotka ovat hiukan kyseenalaisempia. Komissio on yllättynyt siitä tarkistuksesta, joka liittyvät eh, siihen, että koko ehdotus hylättäisiin. Ja sinne ehdotus, eh, joka liittyy tähän vaikutusarvintaan joka julkaistiin 11. huhtikuuta viime vuonna, joka liittyy siihen, että rekkojen polttoaine käyttö vähenisi 10 prosenttia ja samaan vähennettäisiin siis myöskin päästöjä, niin että vain muutettaisiin tämän rekan muotoa edessä ja lisättäisiin siivekkeet taakse ja tämä hyödyntäisi koko yhteiskuntaa, koska tämä lisäisi myöskin näkyvyyttä kuljettajalle. Sitten komissio haluaisi myöskin sanoa, että se oli valmis hyväksymään sellaisia tarkistuksia, jotka saavat kyseenalaiseksi tämän uudistuksen tavoitteen. Tarkistuksessa puhutaan 50 senttimetrin rajoitusta, joka liittyy loppuun lisättäviin, perään lisättäviin taitteisiin. Tämä tutkimusten mukaan nämä tulevat olemaan yli 70, 50 senttimetriä, mutta eivät kuitenkaan enempää, enempää kuin 200 senttimetriä. Joten meillä on myöskin nämä tekniset yksityiskohdat on määritetty, ne pitäisi hyväksyä delegoitujen säädöstömätä, jossa tämä ajoneuvon tyypin mukaisesti tapahtuisi. Jossain tässä puhutaan myöskin uusien määräysten toimeenpanosta, jotka koskevat rekkoja. Tämä on aika surullinen tarina. Ihmiset ovat investoineet, ainakin jotkin eurooppalaiset valmistajat ovat investoineet, eh, ja he ovat nyt sitten ryhtyneet tämän suhteen muuta asiaa, jotka ovat lopettaneet, sanovat, että he hoidattavat kymmenen vuotta ja katsovat, mitä tapahtuu. Tällä katsottuna ehkä meidän pitäisi tutkia tällaisia tarkistuksia uudestaan. Tämä ehdotus, siinä on kysymys turvallisemmasta, ympäristöystävällisemmästä, energiatehokkaimmista kulkuneuvosta. ja koko keskustelu on ollut sitä, että nyt tulee pitempiä ja raskaampia ajoneuvoja, se ei ole minusta totta. Kysymys on alhaisemmista päästöistä, alhaisemmasta polttokulutuksesta parantuneesta tieturvallisuudesta ja pyytäisin katsomaan, että katsotte huhtikuussa julkaistua vaikutusarviointia. Ja siinä mielessä komissio ei ole pitempien rekkojen kannalla eikä niitä vastaan. Me olemme todenneet, että on sellaista tässä direktiivissä, että ei ole mitään sellaista, mikä olisi sitä vastaan, että voisi kulkijoiden rajojen. Kaikki kuitenkin on läheisyysperiaatteen mukaista ja minä jopa korostaisin sitä, että Euroopan parlamentin oikeusyksikkö oli samoilla linjoilla, joten minusta on aika tunneperäistä tämän asian Minusta Tätä samaa keskustelua käytiin 30 vuotta sitten, niin kuin viimeksi on täällä parlamentissa, mutta silloin sitä keskustelua johtivat harhaan nämä tunteet. Ei katsottu objektiivisia tosiasioita. Tärkeää olisi siis se, että hyväksytäänkö vai eikö hyväksytä nämä rekat. Se liittyy jäsenvaltioille, koska ne pystyvät parhaiten arvioimaan sen, ovatko ne niiden olosuhteisiin sovelijoita, minkä jäsenvaltioille oli pakko hyväksyä pitempiä kulkuneuvoja. Tämä on asia, joka on syytä pitää mielessä. Turvallisuudesta näiden pitempien ajoneuvojen turvallisuusvaikutuksista ja usein samat sidosryhmät viittaavat siihen, että syntyy korkeampia infrastruktuurikustannuksia, mutta tämäkin asioita pitäisi tarkastella hyvin huolellisesti. Mitä tulee turvallisuuteen, mitä me tiedämme tosi maailman kokemuksista on se, että kokeilut, joita on käynnissä jäsenvaltioissa, ovat osoittaneet, että pitempien ajoneuvojen käyttöön merkitys on se, että ne eivät ole taipuvaisempia aiheuttamaan on, ongettomuuksia jäsenkummin kuin tavallisikaan. Ne käyttävät tiettyjä käytäviä jakelukeskusten välillä tai, tai sitten niiden kuljettajat on paremmin koulutettu. Uskoakseni pitäisi katsoa käytössä olevia raportteja, eh, miksi kokeilusta Alankomaissa ja Tanskassa. Ja, ja sitten tämä kaupunkialuekysymys, että Ranska myöntää, että on 24-metrisiä busseja, jotka ovat liikenteessä eivät kautta onnettomuuksia. Tämä tapahtuu kaupunkialueella, mutta sen sijaan me puhumme näistä rekoista, jotka saisivat kulkea vain käytävillä, jotka ovat kaupunkialueiden välillä, urbaanien alueiden välillä. Toisaalta on ajatuksia esillä, jotka liittyvät käytäviin jäsenvaltioiden välillä, pitäisi katsoa uudestaan – Tämä lähestymistapa, josta me puhumme, minusta esittelijäkin puhun näistä, jäsenvaltiolla pitäisi olla oikeus määrittää toimintasiassa eteenpäin. Esimerkiksi sitä, että pitkät ajoneuvot äh, eivät saa kulkea kaikilla, vaan pelkästään niille teille, jotka on ostettu niiden käyttöön tai niin, että käytössä on erityisiä kuljettajia. Uskon, että tätä kautta voitaisiin päästä jonkinlaiseen kompromissin eri äärimmäisten näkemysten välillä. Haluaisin kiittää parlamenttia tästä äärimmäisen mielenkiintoista keskustelusta. Minusta meidän etujen mukaista on saada puhtaampaa, turvallisempaa, tehokkaampaa, energiatehokkaampia rekkoja teille. Ja siinä mielessä minusta saataisiin aikaan myöskin vihreämpää, turvallisempaa ja tehokkaampaa toimintaa. Minä tiedän, että ystäväni tuolla puolen salia nauravat tälle, mutta olen valmis osoittamaan heille, että Kysymys oli todellakin vihreämmistä ajoneuvoista, joiden suorituskyky on tehokkaampaa ja jotka ovat parempia meidän teillemme. Kiitos. there is some points that were made. Well, I, Can I? I, I just make the point. I know. Niin minä eh, tiedän, eh, että täällä EKR eh, e aplodeerasi komissiolle, mutta ehkä muutkin vielä. Herra Karamitsos, haluatteko te vielä jatkaa? I think Mr. Benion... Herra Benyon halusi selkeytystä siihen, asuako komissio asettaa ne Sivekler rajoituksia. Tämä on uusi lähestymistapa säätöksen, jossa ei määritellä sitä, miltä rekan tulee näyttää, mutta tulemme kuitenkin määrittämään sen, miten rekan pitää toimia, miten sen turvallisuuteen ja likuuteen tulee me haluamme asettaa tällaiset avainsuorituskykykriteerit, se on joustavampi ajatellen tulevaisuutta, koska mehän me tiedä, miten, minkälaista tekniikkaa tulee nousemaan esille. Siksi meillä ei ole tällaisia täsmällisiä määritelmiä, ja miksi me, miksi puhuneet tästä siivekkeistä. Ja miksi nämä tarkistukset 1 2 kilometriä oli todennut, että ylikuorma on tällä hetkellä hyvin yleistä meidän teillämme ja että valvonnat eivät toimi, valvonta ei toimi. Ja tämä on ongelma infrastruktuurille, ja tieturvallisuudelle, ja me haluamme auttaa jäsenvaltioita suojelemaan teitään, ja haluamme parantaa liikennetieturvallisuutta, ja haluamme saada lain toimeenpanon tehokkaammaksi ja yhdenmukaisemmaksi. Siksi tämä 2000 kilometrin luku ei merkitse, että rekat pysäytämme, vaan haluamme ottaa käyttöön teknisiä ratkaisuja, jotka tekevät mahdolliseksi kohdentaa tarkistukset. Oli joitakin ajatuksia, jotka liittyvät tähän, jotka liittyvät näihin painosensoreihin, joilla pysäyttää, jotka on jos on jotakin vikarekaseja, ne voidaan sitten pysäyttää tarvittaessa. Ja tässä on nyt kaksi asiaa, jotka haluaisin ottaa esille, mutta pahoittelen sitä, että joudun käyttämään enemmän aikaa kuin tavallisesti. Ja herra Lightfried. Members, can you resist the temptation? Olkaa hyvä, niin täällä on riittävästi jo syytelty. Voisitteko nyt välttää houkutuksen että syytellään ihmisiä näistä asioista. Herra Lightfriedille puheenvuoro. I understand you Ymmärrän kyllä, että täytyy puolustautua, mutta ei siitä ole mitään apua, jos siellä huudellaan ja syytellään puoleen tai toiseen. Rova Lichtenberger, minä en kommentoi puolesta enkä eh, toisen puolesta. Kuulitte minun henkilökohtaisen näkemykseni ja nyt on puheenvuoro herra Lightfriedilla. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Ehkä kolmas yritys onnistuu, kun yritän sanoa jotain. Alkuun kiitokset edustaja Meissnerille. hän totesi, että alkuun toimin hyvin rauhallisesti ja rennosti. Näin yritän aina toimia. Mutta esittelijänä näin tulisi toimia, jos haluaa saada jotain aikaiseksi. Kyllä, kuitenkin minulle on syntynyt hiukan epämiellyttävä olo, varsinkin kuultuani mitä komissio sanoi. Jos komissio haluaa kertoa meille jotain todellisuudesta, niin kysykääpäs kansalaisilta, mitä komissio tietää tavallisesta elämästä. Ei nimittäin yhtään mitään. Ei tässä tarvitse ketään yrittää johtaa harhaan. Kyllä tässä pitää ottaa esille muutama asia. Jos Kallas haluaa ajaa lainsäädäntöä päästöjen vähentämiseksi, ympäristön tilan parantamiseksi, liikenneturvallisuuden parantamiseksi, niin tarjotkoon sitten sellaisen lainsäädäntöpaketin, jossa siellä ne asiat on hoidettu kuntoon, eikä jotain muuta, koska muuten keskustellaan sitä muusta. Eli hänen ei olisi pitänyt lähteä lobbareiden kelkkaan. Minun mielestäni tämä on jo hävytöntä, anteeksi vaan. Ja nyt taas maltillisesti esittäen siihen, mitä kollegat täällä totesivat. Kollega Van Dahl, aika äimistynyt olen tästä teidän kommentistanne. To, eli että nämä IMS-rikat e olisivat aina vain hyväksi. No jos olette sitä mieltä, niin voitte olla sitten sitä mieltä, mutta onneksi ei tähän liittyvä tarkistuksia ole käsiteltävänä se, mitä kollega Lichtenberger totesi, eli nämä sähköiset voimalähteet. Kysehän ei ole niinkään siitä, että rekat saisivat virtaa jostain ulkopuolelta, vaan ajon aikana he tuottavat itse sähköä ja käyttävät sitä hyväksi. Eli se on se pääkäyttötarkoitus. Mutta kyllä liikenteen puolella pitäisi tästä samasta asiasta keskustella. Eli tämä on aika lailla laaja kenttä. Ja kyllä minun mielestäni siksi tämä on ihan paikallaan oleva ehdotus. Yleisesti ottaen uskon, että me pääsemme ratkaisuun, joka on komission mielen mukainen. Eli kyse olisi lainsäädännöstä, jossa käsitellään päästöjä, turvallisuutta ja ympäristöä muut, muilta osin valmistelutyö on ollut onnetonta ja jos komissio on yksi sitä mieltä, että kyllähän tällainen ennakkotutkimus olisi tehty, parlamenttihan ehdotti itse, että me voisimme olla yhteydessä asiantuntijan, koska komissio oli aivan kykenemätön tällaisen vaikutusanalyysin toimittamiseen. Eli minä uskon, että me voimme löytää jotain järkevää. Ja lopuksi ehkäpä vielä pyyntö kollega Higginsin suuntaan. Pohtikaapa seuraavaa asiaa. Kolle puheenjohtaja viittasi tähän. Eihän tämä nyt ole niinkään komission ehdotuksesta, jonka myötä Briteiltä ja irlantilaisilta jotain vietäisiin pois. Emme minäkään halua estää teitä toimimasta tietyllä tavalla, vaan kyse on siitä, että miksi ei laittomuuksiin ole puututtu komission puolelta. Sanoin, että jätetään tämä asia ja yritetään löytää toimiva ratkaisumalli, jotta ne, jotka ovat toimineet tietyllä tavalla jo vuosien ajan, voivat myöskin tällä tiellä jatkaa. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia kovasti herra Lightfried. 11. helmikuuta on äänestys ja täysistunnossa uh, huhtikuussa äänestys. Emme tiedä vielä milloin, mutta kaikki haluavat sinne huhtikuuhun äänestykset, mutta 11. helmikuuta on valiokunnassa äänestys. Kiitoksia kovin vilkkaasta keskustelusta tässä aiheessa. Haluaisin muistuttaa jäseniä vain siitä, että seuraavan kokouksen aika ja paikka torstai päivä, anteeksi vain, 30. tammikuuta kello 9. Kiitän vielä tulkkeja. Tulkit kiittävät asiakkaitaan. Kiitoksia ja mukavaa iltaa.